señoras y señores. Niin hyvät naiset ja herrat. Hyvät ystävät. Nyt on todella hyvä mahdollisuus sanoa rakkaat ystävät ilman, että tämä olisi mikään rituaali tai mikään muodollinen lausahdus, koska todella, todella täällä salissa on henkilöitä, jotka ovat pitkään olleet suhteessa yhteisessä suhteessa. Täällä on mukana hyvin useita hyviä kollegoita ja erittäin hyviä ystäviä. Tervehdin teitä sydämellisesti. Meille on erityisen suuri ilo nähdä teidät kaikki täällä Euroopan parlamentissa. Olette tulleet tähän kokoukseen, er- jossa käsitellään Euroopan unionin parlamentteja ja niiden roolia globaalissa hallinnossa. Olemme Otmar Karas, varapuhemies Otmar Karas ja minä olemme ne kaksi puhemiestä, jotka Euroopan parlamentin puhemiehistössä yhdessä jakavat vastuun suhteista kansallisiin parlamentteihin. Ja meillä on ollut ilo ja kunnia kutsua teidät tänne. Meillä on varsin raskas ja täysi esityslista ja paljon tärkeitä asioita, joista voimme keskustella. Herra Karas tulee menemään enemmän asiasisältöihin. Hän on näitä asioita enemmän valmistellut, mutta joka tapauksessa haluaisin tämän tervehdyksen teille osoittaa ja mainita muutaman yleisemmän huomion. Olemme iloisia siitä, että tietojemme mukaan läsnäolo on hyvin tyydyttävä. Hyvin monet kansalliset parlamentit ovat nyt täällä edustettuina. Täällä on mukana muun muassa kollegoita, joilla on korkeita vastuutehtäviä joissakin kansallisten parlamenttien puhemiehistöissä ja merkittävissä valiokunnissa näissä parlamenteissa. Haluaisin myös tervehtiä virkamiehiä, jotka tulevat eri kansallisista parlamenteista. Meillä on myös monien heidän kanssaan oikein miellyttävät suhteet. Monet toiminnoistamme, erityisesti sellaiset, jotka liittyvät COSAC-yhteistyöhön, edellyttävät hyvin tiivistä yhteistyötä virkamiesten kanssa ja se on ollut oikein, oikein kiitollista työtä. Haluaisin heitä kaikkia täällä tervehtiä ja haluaisin tervehtiä myös omia Euroopan parlamentin virkamiehiä, jotka ovat meitä vuosia tukeneet tässä työssä suhteessa kansallisiin parlamentteihin. Sitten meillä on mukana myös muutamia edustajia. En tosin pidä tästä sanonnasta tästä. Siis täällä on kansallisten parlamenttien edustajia tai niiden hallintojen edustajia Euroopan parlamentissa. Parlamenteilla on usein yksi tai kaksi edustajaa näistä kansallisista parlamenteista, mutta nämä ovat aina, aina näiden parlamenttien jäseniä. Tämä olen korostanut useaan kertaan. No niin, kuten sanoin, ystäväni tässä kohta menevät tähän keskusteluun sinänsä, mutta haluaisin vielä tuoda esille sen, että kuten tiedätte, mehän olemme täällä vaalikauden loppusuoralla Euroopan parlamentissa. Ja olemme täällä kaikki vähän huolissamme, kun katsomme tietoja, joita tulee eri kyselyistä, erityisesti eurobarometrista – näiden tietojen perusteella todella näyttää siltä, että näissä Eurooppa-vaaleissa nukkuvien puolue tulee olemaan suurempi kuin koskaan ja, ja tulokset hyvin huolestuttavia. Eli hyvin, hyvin, hyvin harvat lähtevät äänestämään ja tämä tulee olemaan erittäin huolestuttavaa. Meillä on tästä sellaisia tietoja, jotka eivät äh, rajoita ongelmia ainoastaan Euroopan unionin toimielimiin Euroopan parlamenttiin, vaan käytössämme olevat tiedot heijastelevat äh, yhä kasvavaa kansalaisten loittonemista, kiinnostusten vähenemistä ylipäänsä vaaleihin, olkoon ne minkä tyyppisiä hyvänsä omissa maissamme. Ja näin tämä edustavuusroolimme oikeusvaltion puitteissa ja todella tällainen kansalaisten loitontuminen ja luottamuksen väheneminen yhä enemmän ylipäänsä parlamentaariseen instituutioon – ja demokratiaan ja politiikkaan on hyvin on, on näky, näkyvää näistä tiedoista, jotka meillä on käytettävissämme ja ei ole epäilystäkään siitä, että nämä tiedot ovat meille, meille kaikille varsinainen haaste. Tästä huolesta puheen ollen, niin tämänpäiväiset keskustelut tulevat varmastikin olemaan hyvin, hyvin kiinnostavia ja asiaan kuuluvia. Sitten haluaisin vielä tuoda esille yhden tiedon, joka koskee minua henkilökohtaisesti. Sen lisäksi, että olen huolehtinut kansallisten parlamenttien suhteista ja toisestakin aiheesta, joka on oikein kiinnostava ja josta haluaisin teidän kanssanne keskustella. Se koskee tuota Euroopan historian taloa. Johdan tätä projektia Hansket Pöteringin kanssa, joka on entinen Euroopan parlamentin puhemies ja nyt on, hän on koordinaan Adenauer-säätiön johtaneena Saksassa. Tämä on todella, todella kiinnostavin ja vie, äh, mukansa tempaavin projekti, mitä voidaan kuvitellakaan tällä hetkellä. Mutta täällä Euroopan parlamentissa äh, käsittelen kaikki asioita, jotka liittyvät monikielisyyteen, siis käännöksiin ja tulkkaukseen – Tämä on ainoa toimielin maailmassa, jossa aamusta iltaan tehdään työtä 24 kielellä, eli kaikkien jäsenvaltioiden kielillä. Tämän lisäksi pyrimme tekemään EUsta globaalin toimijan, jonka on oltava yhteyksissä muihin globaaleihin toimijoihin, niin näiden 24 kielen lisäksi usein käytämme myös muiden toimijoiden kieliä näiden globaalien toimijoiden kanssa, joiden kanssa ja rauhaprojekteja, yhteiskunnallisia projekteja maailmassa ja niin edelleen, joten näiden 24 kielen lisäksi usein käytämme Venäjää, Arabiaa, Kiinaa ja niin edelleen. Tämä merkitsee, että tässäkin kokouksessa jokainen osanottaja voi puhua omalla kielellään. Tässä, tähän asiaan liittyy hyvin suuria jännitteitä. Jotkut ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi käyttää vähemmän varoja. Ja on hyvinkin voimakkaita tahoja, jotka kaiken keinoin pyrkivät pienentämään budjetteja. Mutta se, että täällä jokainen voi puhua omaa kieltään, sillä on sellainen merkitys, että omien maidemme kansalaiset voivat kuunnella sitä, mitä täällä puhumme omalla kielellään. Kyse ei ole siitä, että, että on hienoa, että puhumme omaa kieltämme, vaan se, että kansalaiset voimme meitä kuunnella. Kansalaisten luottamus demokratiaan on varmasti yhteydessä siihen, että kansalaiset voivat seurata sitä, mitä me täällä teemme omalla kielellänsä. 80 prosenttia EUn kansalaisista tuntevat ainoastaan oman äidinkielensä. 80 prosenttia Euroopan unionin kansalaista todellakin tuntevat vain oman kielensä. Brititkin tuntevat vain oman kielensä muiden muassa hyvin suuressa määrin. Toisin sanoen kyseessä ei ole mikään ylellisyys eikä mikään ö, fantastinen ö, liioittelu, niin kuin jotkut tiedot, eh, välineet sanovat ja liioittelevat myös kustannuksia. Kaikki monikielisyyteen liittyvät kustannukset Euroopan unionissa kaikissa toimielimissä merkitsevät sitä, että jokainen kansalainen – maksaisi yhden kahvin vuodessa, eli 500 miljoonaa kansalaista 500 miljoonaa euroa. Mutta tämä on eh, edellytys. Kun meiltä kysytään, että kuinka luulan, että luottamus voitaisiin palauttaa, niin tärkeintä on, että ihmiset voivat kuunnella meitä omalla kielellään, koska jos käytämme täällä vain jotakin niin sanottua lingua francaa, jotain yhteistä kieltä, niin emme kylläkään saavuta sitä, että kansalaiset ymmärtäisivät, mitä täällä tehdään ja mitä täällä puhutaan. Joten hyödynnän todella tätä tilaisuutta niin, että voisin tästä vastuusta teille kertoa ja tervehdin myös tulkkeja, jotka ovat täällä aivan välttämätön väline viestinnässä ja tämän hankkeemme demokraattisesta identiteetistäkin vastuussa haluaisin tervehtiä myös teknikoita, jotka vastaavat siitä, että nämä hyvin monimutkaiset teknologiat voivat toimia Euroopan parlamentilla on sopimuksia muuten 140 yliopiston kanssa, jossa koulutetaan äh, kääntäjiä ja tulkkeja. Joten nyt todella pyytäisin, että puhuisitte mahdollisuuksien mukaan omaa kieltänne, mikäli se on asian sopiva, asian sopiva. Niin ottakaa huomioon myös se, että se mitä tällä sanotaan välitetään kaikille unionin kansalaisille. Tähän päätän oman alustukseni ja annan puheenvuoron toiselle puheenjohtajalle, herra Karasille. Hän voi vielä perusteellisemmin esitellä teille, kuinka tätä konferenssia on valmisteltu ja mitä siitä sopii odottaa. Otmar, ole hyvä. Lieber Freund Martinez. Hyvä Martinez, no hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin, Euroopan kansanedustuslaitokseemme. Yleensä kokoonnumme täällä keskustelemaan kysymyksistä, joilla meillä on jaettu vastuu. Muutama viikko sitten tässä salissa oli Euroopan parlamentin viikko. Se järjestettiin yhdessä Kreikan puheenjohtajavaltion kanssa. Käsiteltiin kahta alaa. Keskusteltiin finanssipoliittisesta sopimuksesta ja toisaalta yhteistyöstä, joka liittyy eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Näiden konferenssien yhteydessä minulla on joskus sellainen tunne, että emme vielä istu samassa veneessä, koska tuntuu, että suojaudutaan jatkuvasti toisia vastaan, vaikka yhdessä demokraattista vastausta etsimmekin kriisiin ja globalisaation haasteeseen. Tämän päivän konferenssi järjestettiin siksi, että voisimme keskustella meille yhteisesti tärkeistä aiheista. Yksi tällainen tärkeä aihe, joka liittyy kaikkien parlamenttien työhön, on aivan varmasti se, että vahvistetaan parlamentteja, kansanedustuslaitoksia kansallisella Euroopan tasolla. Samalla se, että vahvistetaan parlamenttien asemaa koko globaaleissa kehyksissä, koska ainoastaan sitä kautta, että vahvistetaan parlamenttien asemaa, voidaan vastata kriiseihin globaalisti myös demokraattisella tavalla. Parlamentarisoituminen on prosessien osalta kaikkein tärkeintä kehitystä. Meillä on yhteiset tehtävät ja tavoitteet. Meidän täytyy huolehtia siitä, että parlamenttien rooli kansan edustajina globaalissa demokratiassa saa vahvemman aseman. Meidän on määriteltävä roolimme ja huolehtia siitä, että olemme kansalaisten edustajina mukana kaikissa päätösten tekoprosesseissa. Tehtävämme on erilainen ja asemamme maasta toiseen ja Monenlaista kehitystä on nähty siihen suuntaan, että halutaan mieluummin hallitusten välistä päätösten tekoa kuin parlamentaarista Euroopassa, jäsenvaltioissamme ja globaalissa maailmassa. Tämän päivän konferenssin tarkoituksena on puhua tästä yhteisestä tehtävästä haasteesta, että jokainen voi omassa demokraattisessa järjestelmässään huolehtia näkyvyydestä, myös globaalisti. Haluaisin myös sanoa, että Euroopan parlamentin vaalit ovat 96 päivän päässä. Ja tietenkin äänestysprosentti kysymys liittyy aina siihen, miten voimakkaita parlamentit tässä koko prosessissa ovat. Mutta päivittäisessä työssämme ja mielipidemittauksissa, kuten kollega Martinez sanoi, nähdään yhteys siinä, miten paljon kansalaiset tietävät parlamentin roolista, siitä, miten paljon tiedetään siitä, mikä parlamentin vaikutusvalta on, mikä on jäsenten rooli tässä parlamentissa ja parlamentin jäsenten vaikutusmahdollisuus ja sitten äänestysprosentin kanssa. Eli mitä enemmän tiedetään meidän roolistamme, sitä enemmän tiedetään siitä, että yksittäinenkin jäsen voi vaikuttaa prosessiin ja sitä mieluummin lähdetään äänestämään. Ja sitä vähemmän protestoidaan tai äänestetään populistien puolesta. Tämäkin on meille yhteinen tärkeä ajatus. Hyvät näistä herrat, kyse ei ole ainoastaan meistä Euroopassa. Siksi olen kiitollinen siitä, että meillä on puhujana Anders Jonsson, parlamentin välisen liiton pääsihteeri. Hän on tullut meille puhumaan ja olen siitä kiitollinen. Erityisesti on kyse meidän roolistamme globaaleissa rakenteissa, monenvälisissä yhteyksissä. Me kutsuimme hänet tänne, jotta voitaisiin puhua demokratian tulevaisuudesta globaalisti. Ja voidaan käydä myös aiheesta keskustelua. Viime vuosikymmenten aikana meidän hallituksemme ovat luoneet monenlaisia kansainvälisiä järjestöjä ja ryhmittymiä – Suuri enemmistö niistä on rakennelmia, joissa on suuret sihteeristöt, mekanismit yhteistyötä varten. Jotkut taas ovat pienempiä, epämuodollisempia. Monista näistä verkostoissa hallitukset tai hallitusten edustajat tekevät päätöksiä, antavat poliittista suuntaa asioissa, jotka vaikuttavat ihmisten elämään koko maailmassa. Poliittiset lainsäädäntöpäätökset tuntemat myös vaikutuksensa näistä. Ja myös Euroopan parlamentissa pankkisäätelystä, ympäristön suojelun, sotilastoimista, kauppasopimusten kautta, teollisia tekijänoikeuksiin ja tuotestandardeihin. Näistä asioista päätetään kansainvälisissä järjestöissä ja kaikki nämä säännöt vaikuttavat pitkälti meidän päivittäiseen elämäämme, päivittäiseen työhömme. Nämä kansainväliset organisaatiot ovat varmasti välttämättömiä, mutta ovat vaikuttaneet myös siihen, että maat lähenevät toisiaan. Tämä globaali politiikka ei saa kuitenkaan keskittyä ainoastaan hallitusten väliseen tai diplomaattityöhön. Siksi on tärkeää, että me luomme lisää parlament- parlamentaarista ulottuvuutta ja demokratia näihin prosesseihin, niin että meillä on rinnakkainen työtapa, jossa otetaan kansalliset parlamentit, Euroopan parlamentti ja parlamentin välinen liitto mukaan tähän työhön. Meidän kaltaisemme parlamentaarikot, kansalaisten valitsemat edustajat tarvitsevat ja ansaitsevan ratkaisevan roolin tässä työssä. Viime aikoina joihinkin näihin järjestöihin otettu parlamentaarinen ulottuvuus mukaan. Nykytilanne ei mitenkään ole vielä tyydyttävä. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää pääsihteeri Jonssonia siitä, mitä hän henkilökohtaisesti on tehnyt yhteistyössä globaalisti ja IPUn kautta, jotta parlamentaarikot pääsevät läheisempään yhteistyöhön ja voivat seurata kansainvälisten järjestöjen työtä. Me emme tarvitse aina uutta, meidän on myös katsottava, että tehokkaasti käytetään niitä mekanismeja, joita meillä on nyt jo käytössämme, jotta voidaan sopeuttaa meidän tehtäviämme. Minun on sanottava, kuten kollega Martínez tekin luovutte tehtävästä vähitellen. Me voimme kiittää yhtä COSAC-työstä ja globaalista ja toista sitten kiitämme IPU-työstä. Me olemme tehneet läheistä yhteistyötä ja haluan siitä sydämellisesti kiittää ja toivon, että löydetään jotenkin sopiva ehdokas jatkamaan teidän työtämme, työtänne johdonmukaisella tapaa. Kiitos oikein paljon. Minä toivon demokratisointia sitä, että vahvistetaan valittujen parlamenttien roolia kansainvälisessä päätöksenteossa. Globaalisti yhä enemmän syntyy päätöksiä, jotka ovat rajat ylittäviä. YK, G20, G8, EKP, niin edelleen. Näitä kaikkia päätöksiä ei saa tehdä suljettujen ovien takana, vaan demokraattinen valvonta on tarpeen. Esimerkiksi tällä hetkellä työstän mietintöä Troikan toimien arvioinnista Euroopassa. Meidän tutkimuksemme osoittavat, että lisää demokratiaa rajat ylittävään talouspoliittiseen päätöksentekoon on välttämätöntä. Kansalaisten valitsemia edustajia on kuultava voimakkaammin näissä prosesseissa. Useissa tapauksissa meillä ei ole mitään tällaisia välineitä. Troikka on aivan erityisratkaisu jota ei ole olemassa yhteisön oikeudessa, kun siellä keskustellaan hallitusten välisesti. Nyt puhutaan avoimuudesta, demokraattisesta valvonnasta, demokraattisesta legitimeydestä, perusoikeuskirjan käyttämisestä ja sisällyttämisestä Troikan ohjelmien. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että pidemmällä aikavälillä saadaan yhteisöoikeudellinen mekanismi tähän. Tämä ei ole kritiikkiä sinänsä, joka kohdistuu nykyjärjestelmään, vaan välttämätöntä on kehitellä sitä edelleen ja käyttää kriisistä saatuja kokemuksia. Demokratiavajetta on ollut ja siksi tästä on opittava jotain ja päästävä demokratiavajeesta eroon. Siksi haluaisin sanoa, että meillä on vielä pitkä tie kuljettavana, kunnes saadaan täysi avoimuus, vastuunvelvollisuus, tarkistusoikeus kaikki kaikkiin kansainvälisiin mekanismeihin. Meidän työmme tavoitteena tänään on kuitenkin käydä yleistä keskustelua parlamenttien roolista siitä, mikä vaikutus meidän työhömme on nykykehityksellä, miten voidaan vaikuttaa tulevaan työhön. Miten voimme voimakkaammin tehdä yhteistyötä 32 erilaista kansainvälistä rakennetta, jossa kansalliset parlamentit tai ja Euroopan parlamentti ovat jäseninä. Mitä voimme yhdessä tehdä, jotta voimme paremmin tulla kuulluksi, jotta globalisaatiosta tulee myös sisäpoliittista keskustelua. Mitä voimme tehdä niin, että matkustajasta meistä, me olemme matkustajia, meistä tuleekin nyt kuski. Tämän tässä mielessä haluamme käydä keskusteluprosessia. Meidän on löydettävä yhteistyön mekanismeja, joita voidaan kehitellä edelleen. Tiedätte, että meillä on nyt aikaa kello puoli yhteen asti keskustella. Ja sen jälkeen meillä on yhteinen lounas. Yhteisen lounaan yhteydessä Euroopan parlamentista on läsnä Elmar Brock – hän puhuu lounaan aikana. Hän on valiokunnan puheenjohtaja Euroopan parlamentissa ja hän on ollut valmistelukunnan jäsen perusoikeuskirjasta ja perussopimuksesta. Iltapäivällä on kaksi eri kokousta 14-15.30. Euroopan parlamentit kansainvälisissä yhteistyössä kansainvälisissä foorumeissa – takapenkistä eturivin jäseneksi. Ja sitten 15.30.17.20 toinen kokous, joka liittyy parlamenttien verkostumiseen, globaalit aloitteet ja silloin puheenjohtaja Nana on kollegani Martines. Nyt haluaisin antaa puhujallemme IPUn pääsihteerille Anders Jussonille puheenvuoron hänellä on koko ammatti ikänsä aikana ollut työpaikkoja kansainvälisessä diplomatiassa. Mihin tahansa maailmassa matkustaa, niin hän on jo siellä käynyt. Ja aina jos itse ei ole päässyt osallistumaan, niin hän on ollut aina paikalla. Näin ainakin minulle on käynyt viime vuosina. Hän työskenteli 15 vuoden ajan YK pakolaisjärjestössä – ja sen jälkeen hän siirtyi IPUn sihteeristön vuonna 1991. Hänen tavoitteenaan oli kehitellä IPUta parlamenttien välistä liittoa, edistää demokratiaa. Vuonna 1998 hänet valittiin IPUn pääsihteeriksi. Sen jälkeen hänet on valittu uudestaan kolme kertaa. Ja tämän vuoden keväänä hän luopuu näistä tehtävistä, vaikka olen kuullut mukavaa kyllä, että hän jatkaa tätä työtä edelleen. Hänellä on siis todella huomattava ura takanaan kansainvälisissä suhteissa ja parlamenttien välisessä yhteistyössä. Olen ihan varma siitä, että hänellä on paljon ajattelemisen aihetta meille annettavaksi. Mielellämme kuuntelemme teidän puheenvuoronne. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Karas. Paljon kiitoksia, herra Karas. Kiitoksia ystävällisistä sanoista. Mikrofoni. It's working. Um, thank you very much. Paljon kiitoksia herra Karas. Kiitos ystävällisistä sanoista johdannosta. Paljon kiitoksia myöskin herra Martinesille kutsusta, kun sain kutsun innostuin, aloin tehdä muistinpanoja ja kirjoitin aika pitkän esseen päivän aiheesta. Siinä käsitellään sekä kansallisia että kansainvälisiä näkökohtia. Rohkaisen teitä lukemaan tätä, jos siltä tuntuu, mutta luosta itse on ihan liian pitkä. Mä on pyydetty pohtimaan parlamentaarisen järjestelmän ja hallinnan osaa ää, globaalissa maailmassa, jossa kaikki on liittynyt yhteensä. Ovatko poliittiset keinot riittäviä poliittisen haasteisiin vastaamiseksi ja pysyykö demokratian kehittyminen globalisaation vauhdissa? Pari sanaa sitä ennen globalisaatiosta, jotta ymmärrätte, mistä minä oikein olen tulossa. On aksiomaattista, että globalisointuminen on muuttanut syvällisesti nykymaailmaa. Ei ole enää selkeää eroa kotipolit- sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan välillä. Useimmat asiat vaikuttavat kaikkien elämään ja harvat asiat ovat enää ulkoisia asioita. Valtiot ovat yhä enemmän yhteistyössä tar- pyrkii vaikuttamaan moniin asioihin ja yksin to- toimiminen ei ole enää mielekästä, että tiedätte ihan hyvin. Ja Euroopassa kansallisvaltiot eivät ole monilla alueilla enää vapaita toimimaan kansainvälisessä politiikassa yksin. Monissa asioissa, erityisesti Euroopassa, valtiot ovat päättäneet integroida markkinansa, taloutensa ja muutkin valtion sektorit. Ja määritelmän mukaisesti tämä merkitsee, että luovutaan vaikka vain osittain osasta suverenisuutta yhteiselle alueelliselle rakenteelle. Tämä on perustavasti erilaista sitä yhteistyöstä, jota tapahtuu valtioiden välillä globaalilla tasolla. Siellä valtiot eivät ole suostuneet siirtämään auktoriteettiaan lainkaan ja periaatteessa ne kaikki toimivat tasaisella kentällä, samoin ehdon kansainvälisissä organisaatioissa, joita ovat tähän tarkoitukseen luonneet. Nämä organisaatiot ovat ensisijaisesti ja pääasiassa kansainvälisiä neuvotteluja foorumeita, vaikka niillä on ohjelmia eri maissa ympäri maailman, mikä yhä himertää eroa kotoisen ja ulkopolitiikan välillä. Halusin kuitenkin todeta sen, että suvereenit valtiot ovat yhä tämän päivän kansainvälisen järjestyksen ydin, ja ulkopolitiikka on ainakin teoriassa ää, toimeenpanemaan vallan yksinomaisia valtoaikeuksia. Tämän sanottua, niin, ja tämän johdannan jälkeen puhun hieman parlamenttien välisten rakenteiden kehittymisestä edustan täällä järjestöä IPUA, parlamenttien välistä unionia, joka perustettiin 125 vuotta sitten. Se on, se on ensimmäinen kansainvälinen poliittinen järjestö maailmassa. Ja monin tavoin IPU oli ensimmäinen kohdin tuntuva esimerkki monikeskeisyydestä multilateralismista. Se perustui sille käsitykselle, että riidat ja erimielisyydet valtioiden sisällä tai valtioiden kesken pitäisi ratkaista rauhanomaisesti poliittisen vuoropuhelun ja kompromissin keinoin. Demokratia ei ollut osa IPUn sanastoa tuolloin. Sitä ei löydä IPUn ensimmäisten kokousten pöytäkirjan yhteenvedosta, mutta sitä oltaisiin voitu käyttääkin. Vaikka tuota sanaa ei käytettykään, järjestö esitti, että demokratia pitää harjoittaa niin kotona kuin ulkomailla, kansallisesti ja kansainvälisesti, valtioiden välisissä suhteissa. Näinä ensi vuosina oli hyvin vähän parlamenttien välisiä organisaatioita pohjoismainen parlamentaarinen yhdistys perustettiin 1907 ja kansanyhteisen parlamentaarinen kokous on lähtöisin vuodelta 1911. Ne olivat poliittisia organisaatioita, jotka tukivat rauhaa ja kansainvälistä yhteistyötä. Ne eivät olleet, eivätkä ne pyrkineetkään olemaan ylikansallisia parlamentaarisia yleiskokouksia. Ja näin asiat olivat toiseen maailmansodan jälkeen sen jälkeen me näemme uusia kehityssuuntikulkuja. Perustettiin paljon uusia parlamentaarisia yleiskokouksia ja organisaatioita. Monet liittyivät alueelliseen kansainvälisiin hallitusten välisiin organisaatioihin. Euroopan neuvosto on hyvä esimerkki. Se perustettiin 1949 ja se oli yksi ensimmäisistä uusista parlamenttien välisistä yhteistyöelimisistä – toiset muut päinvastoin kuin Euroopan neuvosto olivat rakenteeltaan löyhempiä ja pyrkivät ainoastaan osallistamaan eri parlamenttien jäseniä kannattamaan erityisiä aatteita tai tavoitteita. Tai ne olivat vain vahvistettua parlamenttien välistä yhteistyötä eri asioita. Ne muistuttivat vähän enemmän kansan, kansalaisjärjestöjä, jos niin haluaa sanoa. Kylmän sodan päätyttyä 1990 jälkeen maailmassa oli noin vähän yli 50 muodollista tai ei-muodollista tällaista organisaatiota maailmasta. Jokaisella oli omansa jollakin useampiakin ja enemmän. 25 vuotta tämän jälkeen määrät ovat tuplaantuneet. Viimeisimmän tämän vuoden tammikuussa tekemämme listan mukaan maailmassa on 121 kansainvälistä parlamentaarista rakennetta. Ja lista ei varmaan ole täyt, kattava. Itse asiassa lövetä, että se ei ole. 54, eli noin puolet, työskentelee ka, ka, välisen organisaation puitteissa. Noin 22 tekee sen mu, muodollisesti. Parhain Tein tuonne on teidän oma Euroopan parlamenttina, mutta jokaisella alueella on nyt omaansa. Mutta niillä ei ole vielä niin kattavia lainsäädäntöoikeuksia ja valvontaoikeuksia kuin teillä on. Monet ovat kytköksissä alueellisiin tai al- alemman tason integraatioprosessiin. Loput 32 ovat epämuodollisempia hallitusten välisiä rakenteita. Niillä työskentelevät kansan, hallitusten välisen rakenteen rinnalla, mutta niillä ei välttämättä ole muodollista rakennetta, joka mahdollistaisi muodollisen vaikutuksen vaikuttamiseen. Esimerkiksi ASEAN, niin parlamenttien välinen yleiskokous on hyvä esimerkki tällaisesta rakenteesta. Toiseksi suurin osa koostuu parlamentista verkostoista. Ne käsittelevät kaikkia kuviteltavia asioita. On parlamentin välisiä väestö- ja kehitysverkostoja, ympäristöverkostoja, terveys, koulutus, tiede, kulttuuri, talous ja kauppa, aseistariisunta, hallinta ja rauhan luominen aiheina. Sitten on noin 30 organisaatioryhmää, jota kutsumme eh, yksittäisiksi, mutta virallisiksi parlamenttien välisiksi kokouksiksi tai organisaatioksi. Tässä on tällaisia alueellisia rakenteita kuin Aasian parlamentaarinen yleiskokous, Arabi, parlamenttien unioni ja G8 puhemiesten kokous ja tietysti IPU. Me itse kuulumme tähän luokkaan. Laajasti ottaen tämä kehitys osoittaa, että on voimakas ja voimistuva halu toisintaa kansainvälisellä tasolla ne demokraattiset hallintarakenteet, joita meillä on kansallisella tasolla. Ja minäpä kysyn, onko tässä järkeä? Vastaus on kyllä, silloin kun valtiot siirtävät jonkun verran valtaa sille kansainväliselle organisaatiolle, johon tämä parlamentti ja liitto kuuluu. Esimerkiksi kun kansallisvaltiot ovat siirtyneet valtaa neuvostolle tai komissiolle, se merkitsee sitä, että pitäisi olla Euroopan parlamentti. Ja tämä sääntö pätee yleensä, kun alueet ovat osana alueellista integraatioprosessia, mutta milloin näin ei ole, vastausta täytyy ajatella toisin. Sen täytyy olla toinen silloin kun monenkeskeiset organisaatiot ovat neuvottelufoorumeja, YK ja VTO ovat erinomaisia esimerkkejä, niiden asettaminen demokraattisen kontrollin alle merkitsee, että kansallisten parlamenttien toiminta, niillä on keinot vahvistaa, vaatia tilivelvollisuutta ja varsinainen haaste on lisätä tämä toiminta päivittäiseen työhön parlamenttien väliset kansainväliset organisaatiot ovat minusta aika turhia, jolleen ei ole tällaista kansainvälistä organisaatiota vastineena. Näillä elimellä ei ole juurikaan valtaa, ja ne saattavat viedä valtaa niiltä, joilla sitä vielä on, eli kansallisilta parlamentilta myöskin maksavat rahaa, rahaa, jota harvoilla parlamentilla nykyään on. Eikä ole vähän merkityksiä siitä sekään, että ne saattavat tehdä lupauksia jotka saattavat johtaa vähemmän määritteleviin käsityksiin parlamenteista ylipäänsä ja parlamenttien välistä toiminnasta erityisesti. Kun te, Michael Ante Martinez, olisitte äh, IPUn puheenjohtaja, te teitte aloitteen, ensimmäisen aloitteen historiallisesti, jossa oli parlamenttien puhemiesten ensimmäinen kansainvälinen yleiskokous. Se pidettiin YK yleiskokouksen salissa ennen Millennium huippukokousta. Silloin on 150 parlamentin puhemiestä ja siellä oli yhteinen julkilausuma, jossa he puhuivat juuri tästä ongelmasta. Parlamentin puhemiesten mielestä kansainväliset neuvottelut ovat toimeenpanevan vallan tehtävä, mutta ne vaativat valvontaa ja syötettä parlamenteilta. Parlamenttien suostumus on välttämätöntä, ja kun sopimukset ratifioidaan ja ne täytyy täytäntöpanna julkisen politiikan kautta, josta parlamentista keskustellaan, ne johtavat lakeihin, joita parlamentit hyväksyvät ja rahoittavat. Kokous sanoi sen, että ennen kuin jäsenvaltiot luovuttavat valtaa monen monikansalliselle organisaatiolle, ei ole paljonkaan järkeä luoda uusia monikansallisia organisaatioita. Syötteen täytyy tulla kansallisten parlamenttien tasolta mutta miten tämä voidaan varmistaa? Viimeisin puhemiesten konferenssi 2010 vahvisti jälleen tämän aivan yksiselitteisesti ja he totesivat myös, että kansainväliseen yhteistyöhön osallistumiseen täytyy perustua kansallisten parlamenttien päivittäiseen työhön. Kokous myös koki, että IPU on kansainvälinen organisaatio, joka parhaiten sopii kansallisten parlamenttien eh, yhteistyöhön. Olemme aloittaneet prosessin, jossa valmistelemme 2015 puhemiehiä kokousta. Joukko parlamentin puhemiehiä on osa valmistelukomitea ja he tapasivat tammikuun lopulla IPUn päämajassa. Ja tuon ensimmäisen keskustelun pohjalta voimme todeta, että heidän käsityksensä eivät ole muuttuneet. Euroopan parlamentissa tämä keskustelu ei ole mitenkään uutta. Te itse otitte tämän esille 2002 ja 2003 kun te keskustelitte siitä, mikä olisi paras tapa lisätä demokratiaa VTOn toimintaan. Useamman kokouksen ja keskustelun jälkeen teitte sen johtopäätelmän, että käytännöllisin ja uskaltaisinko sanoa mielekkäin tapa olisi luoda parlamenttien välinen prosessi, joka tiukasti pohjautuu omaan parlamenttiin ja kansallisiin parlamentteihin. Sen tavoitteena on valvoa maailman kauppajärjestön toimintaa, ylläpitää vuoropuhelua hallitusten ja neuvotteluiden välillä, helpottaa tiedonvaihtoa, kokemusten vaihtoa ja kapasiteetin rakentamista kansallisissa parlamenteissa asioissa, jotka liittyvät kansainväliseen kauppaan ja myöskin harjoittaa hieman vallankäyttöä kansainväliseen toimintaan. Euroopan parlamentti ja IPU ovat yhdessä kutsuneet kokoon VT on parlamentaarisia yhteiskokouksia ja tämä on harjoitus, josta voimme olla ylpeitä. Ja nykyään me tapaamme VT on tiloissa. Meillä on kuulemisia maailmankaupajärjestön pääsihteerin kanssa ja hallitusten neuvottelijoiden kanssa. Me olemme kunnioitettu ääni keskustelussa. Tätä lähestymistapaa IPU ajaa myöskin YK suhteen. Ensimmäinen puhemiesten kokous sai useampia asioita aikaan. Ensinnäkin saatiin sopimus valtion päämiesten ja hallitusten johtajien tasolla, jolla taataan läheisempi yhteistyö YK ja kansallisten parlamenttien kesken. Ja tämä tehdään IPUn kautta. Jos tarkastellaan viimeisiä YK yleiskokouksen päätöslauselmia liittyen parlamenttien ja YK yhteistyöstä äh, ja viimeisenä toukokuulta 2012 ja huomaa, että siinä on aivan valtaisa ajattelun muutos tämän suhteen. Nykyään parlamentilla on tuoli neuvottelupöydän ääressä. Te voitte ottaa osaa, jos haluatte, kaikkiin uusiin YK-elimiin, jotka on luotu vuonna 2000 jälkeen. Ja teillä on suora pääsy. Ja voitte tarjota syötettä kaikkiin merkittäviin kansainvälisiin neuvotteluprosesseihin. Me työskentelemme myöskin kansallisten parlamenttien kanssa taataksemme sen, että tämä suhde toisintuu myös kansallisella tasolla, että on suorat kontaktit YK on YKlla ja teidän parlamentillanne, niin teidän maassanne. Tämä on olennaista monesta syystä. Tarvitaan kansallista omistajuutta YK ohjelmista ja toimista. Tämä vaikuttaa ehkä Euroopassa vähemmän tärkeältä, mutta voinpa, toivon voivan osoittaa teille, että asia ei ole näin. Kansallinen omistajuus, sen täytyy tapahtua parlamenttien kautta. YK-sopimuksella on vähän tai ei mitään käytännön vaikutusta, jos te ette ole mukana. Ja että näin tapahtuisi, teidän täytyy saada tietoa, ja teidän täytyy kuulla. Monet ohjelmat, joita YK toteuttaa. Niiden täytyy olla osa kan- kansallisia kehitysstrategioita, niiden täytyy olla osa budjettia, mitä parlamentti voi taata seurattavuuden ja tilivelvollisuuden. Voitte ajatella, että tämä on vain kehitysmaiden huoli, koska YK on jos ja yht, kehitysyhteisön kovasti läsnä näissä maissa, mutta älkääpä erehtykö, tämä pätee myös Euroopan maihin. Ajatelkaa vaikka ilmastonmuutosneuvotteluita, joita nyt käydään. Niiden pitäisi johtaa kansainväliseen sopimukseen 2015. Jos ne onnistuvat, sopimus tuo valtavia etuja kaikille maille, mutta hintalappukin on aika iso. Oletteko te valmiita kirjoittamaan blankkosekin? Pähkinänkuoressa kansalliset parlamentit ovat meidän mielestämme eh, kehittyvän kansainvälisen järjestelmän kulmakivi, jolla tarvitaan demokraattia aktiivisuutta, demokratiaa, osallistumista, seurattavuutta ja tilivelvollisuutta monille kansainvälisille organisaatioille. Olemme viime vuosina edistyneet merkittävästi, mutta matka on vielä pitkä. Mielestäni päähaaste järjestelmän toimimaan saattamisessa liittyy parlamentteihin. Miten te voitte parhaiten organisoida parlamentin työn niin, että teillä on vaikuttava osa? Haastaisin teidät, että katsot näette kylmässä päivän valossa, miten parlamentin vaikuttaa kansainvälisiin neuvotteluihin ja ohjelmiin. Olet, onko teillä sellainen käsitys, että teillä on mitään osuutta? Jos teillä on, miten käsittelette ongelmiin, jotka liittyvät siihen, että kansainväliset neuvottelut eivät enää ole osa perinteistä ulkopolitiikkaa. Ne liittyvät kaikkiin ihmisen toiminnan alueisiin, jopa niin, että teidän parlamentaarinen esityslistanne ja ulkopolitiikka menevät täysin päällekkäin. Miten te valtavirtaistatte ulkopolitiikan teidän rakenteisiin ja parlamenttien esityslistoihin? Monien parlamenttien täytyy tähän ulottuvuuteen tarttua, väittäisin. Tartun esimerkin, joka koskee kaikkia maailman maita ja se saattaa, mitä on pelissä. Kuinka monet tästä tiedettävät, mitä 2015 jälkeinen niin kestävän kehityksen agenda on, jos te tiedätte, kuinka moni parlamentti keskustelee tästä agendasta. Seurattako, tarvittako syötettä nykyneuvotteluille? Tiedättekö, mitä ministerinne sanoo New Yorkissa? Mikä, mitä kantaa hän puolustaa? Tiedättekö, että tämä agenda pätee kaikkiin maihin, myös omaanne? Ja taustatietona tiedätte, että valtiot hyväksyvät vuonna 2000 joukon kehitystavoitteita. Siinä oli seitsemän tavoitteita kehitysmaille ja yksi tavoite kehittyneille maille, joilla tarjotaan riittävät voimavarat prosessille. Nämä millennium-tavoitteet ovat fokusoineet kansainvälistä kehitystyötä voimak valtavasti. Ja 2015 nämä tavoitteet raukeavat ja tilalle astuvat uudet kehitystavoitteet. ja kaikkia maailmanmaita pyritään seuraamaan näitä tavoitteita seuraavat 15-20 vuotta. Viimeisen 12 vuoden ajan. Sen jälkeen, kun neuvottelut alkoivat New Yorkissa, me olemme kehottaneet parlamentteja aktiivisesti kiinnostumaan näistä asioista, keskustelemaan näistä asioista parlamenteissa, Euroopan parlamentti mukaan lukien, niin pyrkimään, että pyr, haluamme, että vaikutatte projektiin. Ja Euro, Euroopan neuvosto on ryhtynyt toimiin, mutta olisin hyvin kiinnostumaan kiinnostunut kuulemaan, mitä te teette. Puutteet kokemuksemme mukaan ja olemme työskennelleet monen parlamentin kanssa, autamme ja tuemme niiden toimintaa millennium tavoitteiden täytäntöönpanossa. Ja jos me yhden läksyn olemme voineet oppia, joka pätee kaikkiin, täytäntöön, millennium tavoitteiden täytäntöönpanon puutteet aika paljon liittyvät siihen, että edustuksellisuus, osaanotto, seurattavuus, tehokas päätöksenteko ja valvonta ovat puutteellisia nämä arvot ovat osa demokraattisen hallinnan ydintä. Tämä liittyy tähän demokratian periaatteisiin, jossa on tervettä, tehokasta päätöksentekoa ja täytäntöönpanoa. Tästä näkökulmasta demokraattiset arvot, niin ne pitäisi olla 2015 kehityspuitteiden ytimessä. Ei siis riitä että taloudellisista, sosiaalisista ja ympärillisistä pilareista kehitykseen liittyy. Täytyy puhua myös hallinnasta ja demokraattisista periaatteista. Rakenteet, jotka liittyvät uusiin tavo- äh, tavoitteisiin, tarvitsevat paljon mahdollisuuksia parlamenttien työlle. Niihin kuuluu täsmällisempiä tavoitteita ja indikaattoreita, joilla mitataan tavoitteiden sa- saavuttamista. Ne ovat fokusta ja selkeyttä ja niihin liittyy datan kerääminen. Ja tämä auttaa teitä vastuullistamaan hallituksia tavoitteiden saavuttamisessa, tavoitteiden, joista on, ne ovat sopineet. Kaikista syistä, näistä syistä eh, tavoitteissa pitäisi olla demokraattisten hallituksiin liittyviä tavoitteita. Ja, ja ne, jotka sellaisia, jotka liittyvät parlamenttien kapasiteetteihin ja toimintaan. Tuleeko näin käymään? Todennäköisesti ei. Ja tämä ei juuri liity siihen, että olisi järkevää ottamaan demokraatti, ottaa demokraattinen hallinta tavoitteeksi. Tämä liittyy siihen, että valtiot eivät vielä ymmärrä päivän todellisuutta, sitä, että me tarvitsemme lisää demokraattiaa kansainvälisissä suhteissa. Että se merkitsee, että parlamenttien lisääntyvää osallistumista kansainvälisessä päätöksenteossa. Loppupäätelmänä meillä on vielä paljon työtä tekemättä esitys poliittisen edustuksellisuuden lisäämiseksi maissamme, mutta kansainvälisellä tasolla meillä on toimiva malli poliittisen edustuksellisuuden suhteen, jolla voimme tarttua paremmin päivän kansainvälisiin haasteisiin. Monin tavoin se on eurooppalainen Eurooppa-lähteinen malli. Euroopassa on paljon esimerkkejä, joissa parlamentinne ovat asettaneet kysymyksiä toimeenpanevalle vallalle liittyen politiikkaan ja tavoitteiden asettamiseen kansainvälisessä politiikassa. Te rutiininomaisesti keskustelette ja tarjotte ohjeita ministerille silloin, kun he keskustelevat eurooppalaisesta lainsäädännöstä Brysselissä vetoan siihen, että toisinnatte tätä kokemusta kansainvälisellä tasolla ja jos sallinette, että ehdottaisin myös, että Euroopan parlamentti voisi työskennellä enemmänkin IPUn puitteissa. Toivon, että uudella lainsäädäntökaudella jatkatte sen työn pohjalta, jonka olette IPUn puitteissa vaatimatta ehdotan, että sieltä menee mahdollisuus, kun ette investoi enempää IPUun. IPUn puitteissa toimiminen tarjoaa mahdollisuuden että demokratia pysyy globalisaation vauhdissa. Tässä ei vaadita lisää, lisää mielestäni tehottomia organisaatioita, vaan se vaatii sitä, että teidän parlamentin, parlamentit, parlamentit, joilla on valta, että nämä parlamentit ottavat osaa kansainvälisen yhteistyöhön ja ehdotan, että 2015 jälkeinen kestävän kehityksen agenda – edustaa kiireistä lakmustestiä. Thank you very much, Mr. Oikein paljon kiitoksia, Harry Johnson. Nyt lähdemme keskusteluun. Ensimmäinen puhuja, Sergio Sousa Pintolta Portugalista. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnitella kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin jäseniä ja ystäviäni, jotka olen täällä tavannut. Haluaisin tervehtiä herra Karasia. Hän oli hiljattain Portugalissa. Haluaisin onnitella häntä tästä hänen tekemästään kertomuksesta. Hän on nähnyt, että Troikan toiminnassa on jonkin, jokin merkittävä demokraattinen kontrolli vähän jäänyt uupumaan. Meillä on kokemuksia Troikan työstä ja se hieman valaisee sitten kapasiteettia, joka kansallisessa parlamenteilla on tiettyjen prosessien seuraamissa. Portugali samoin kuin muu, jotkut muutkin jäsenvaltiot on yhtynyt tähän Euroopan ähm, projektiin ja Euroopan unionin politiikkoihin, kuten yhteiseen valuuttaan, vakuuttuneena siitä, että tietyt näkökulmat koskien koskien valtioiden suvereniteettia ovat laskemassa historiallisesti ja olisi aivan välttämätöntä löytää tällainen kansall- ylikansallinen eurooppalainen suverenisuus, koska jäsenvaltiot menettivät tiettyä suvereenisuuttaan, mutta niiden poliittiset vastuuhenkilöt olivat kuitenkin asemassa, jossa oli seurattava kansallisia kohtaloita ja tämä yhteinen valuutta oli, oli tämän suuren eurooppalaisen hankkeen ytimessä ja näin ollen demokratia olisi globalisaatiovoimien päällä ja, ja markkinoiden, erityisesti rahoitusmarkkinoiden yläpuolella. Portugalin viimeisten vuosien kokemukset valitettavasti ovat, ovat, ovat osoittaneet, että tämä on tämä hanke on epäonnistunut ja Portugalissa vallitsee ainoastaan markkinoiden suvereeni valta. Kun rakentelimme uutta yhteistä valuuttaa, me menetimme keskuspankkimme mahdollisuuden painaa rahaa ja jäimme rahoitusmarkkinoiden armoille, menetimme kaikkein vähäisemmätkin interventiomahdollisuudet toimia tässä kriisissä, jossa nyt elämme globaali eurooppalainen poliittisesti ja demokraattisesti e, johdettu vastaus on olematon. Tällaista ei ole. Ei ole siis mitään myönteistä tässä tulla lopputulos on kielteinen Portugalissa. Politiikalla pyritään niin, palauttamaan tämä mytologinen markkinoiden luottamus. Se on ainoa tekijä, joka määrittää talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Portugalissa tehdään hirveyttäviä tekoja, aivan kuin muuten, muissakin Euroopan unionin maissa, eikä ainoastaan sosiaalisella tasolla, vaan olemme taantumassa paitsi sosiaalisesti myös taloudellisesti olemme panneet peliin maamme tulevaisuuden ja minkä nimissä näin toimimme. Toimimme näin siinä sen nimissä, että saisimme takaisin markkinoiden luottamuksen, samalla kansalaisten luottamus rapistuu. Eli jos nyt Euroopan toivotaan saavan johtoasema maailmanlaajuisesti, niin tämä johtaa kyllä, kyllä epäonnistumiseen. Euroopassa markkinat johtavat, suverenisuus ei ole valtioiden eikä ylikansallisten rakenteiden käsissä, vaan markkinoiden käsissä. Tämä on surkea näytelmä. Markkinamekanismit johtavat toimintaan ja tämä on saanut aikaan kuilun politiikan ja kansalaisten välille tässä näin kielteisessä ilmapiirissä äärioikeisto tarjoilee vastauksia, joilla on historiallista arvoa. Tiedämme, että ne on tyhjiä, mutta ne ovat selkeät. Luvataan tiukkuutta, valta, voimaa, valtaa, joka ei ole alistettu millekään poliittiselle taholle. Tämä, tämä tällainen voima äärioikeistosta mahdollistaa sellaiset olosuhteet, joissa seuraavissa Eurooppa-vaaleissa äärioikeisto voi voittaa niin, että se saa rapautettua merkittävällä tavalla koko tämän eurooppalaisen hankkeen. Eli tässä ei ole kahta, hanketta, kahta kysymystä, vain yksi äärioikeiston nousu, joka johtuu kollektiivista epäonnistumisesta siinä, että ylikansallisella tavalla olisi voitu ottaa tämä suvereenisen valta haltuun ja näin, ja, ja, ja että nämä demokraattiset rakenteet olisivat päässeet markkinoiden yläpuolelle. Tässä on epäonnistuttu. Lopuksi vielä osa maan osastamme on markkinoiden, rahoitusmarkkinoiden prioriteettien äh, käsissä. Kiitoksia. Merci. Next speak. Kiitos. Seuraavaksi. Thank you very much, Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, herra Karas. Kiitos paljon teille, Mikael Angelille, joka ei ole paikalle, ja Euroopan parlamentille siitä, että mahdollistitte tällaisen kokouksen. On hienoa olla täällä jälleen, tällä kertaa Romanian senaatin jäsenenä. Haluaisin haastaa teitä vähän enemmän kuin Portugalin kollega. On sanottu, että pessimisti on vain hyvin paljon tietoa saanut optimisti. Olen siis hyvin tiedostava optimisti ja voisimme todeta, että olemme jo noidan kehässä. Meillä on paljon instituutioita, organisaatioita, mukaan lukien parlamentaarisia kokouksia, mutta vähän tällaista yhteistä politiikkaa globaalisti, jotta voitaisiin ratkoa maailmanlaajuisia ongelmia. Epämuodolliset verkostot ovat yhä voimakkaampia, mutta muodolliset kokoukset heikompia. Davosin kokousta on pidetty globaalina tapahtumana YK on yleiskokouksia pitkään aikaa ole pidetty enää sellaisina ainakaan pohjoisessa. Tämän päivän konferenssin aihe sinänsä jo osoittaa, että meitä huolettaa se, että on niin heikkoa legitimiyttä tällä globaalilla toiminnalla. Parlamentit ovat jääneet nyt kahden voiman väliin. Toisaalta on paljon instituutioita, organisaatioita, taloustoimijoita, jotka osallistuvat kaikenlaiseen epämuodolliseen yhteistyöhön, jonka kautta ratkottaisiin talousongelmia globaalisti. Ei haluta ylipäätään valvontaa parlamenttien puolelta tai tiedon jakamista parlamenttien kanssa. Kun puhutaan epämuodollisista verkostoista ja valvonnasta, niin nämä ovat ikään kuin tyhjiä ajatuksia. Toisaalta voitaisiin nähdä, että syntyisi uudenlaisia osallistuvan demokratian muotoja. Valitettavasti tällaiset liikkeet eivät enää pidä meitä – riittävän edustuksellisina, että voisimme puoltaa yhteistä hyvää globaalissa työssä. Nyt tuntuisi, ettei vanhoille parlamenteille ole enää mitään tilaa. Hyvä hallinta esimerkiksi ei voi olla hyvä ilman demokraattista ulottuvuutta. Poliittista demokratiaa ei voida tehdä tyhjäksi nyt ajatellaan taloudellista demokratiaa. Ihmiset yhä enemmän ajattelevat elämänsä markkinoilla eikä yhteiskunnassa. Silis on ihan oikeassa sanoessaan, että IMFn tai maailmankauppajärjestön toiminta ei ole ollut koskaan yhtä tärkeää kuin nyt, mutta luottamus samalla ei ole ollut koskaan näin pientä. Minulla on teille kysymys. Voidaanko rakentaa globaalia demokraattista hallintaa ilman, että määritellään, mikä on globaalisti hyvää meille kaikille yhteistä, miten, mitä yhteistä etua puoltaisimme. Ympäristöalalla ehkä on pystytty ajamaan ympäristöä, luontoa tällaisena yhteisenä hyvänä, jota ajetaan, mutta valitettavasti hallitukset ovat unohtaneet matkan varrella rauhan tällaisena yhteisenä tavoitteena. Minulla on vielä muita kysymyksiä seuraaviin osioihin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Työlainen. From the European Parliament. Euroopan parlamentista. Niin parahin Otmar Karas. Kiitos tähän. Kiitos tästä kutsusta tähän tärkeään konferenssiin Anders Jonsson ja minä opiskelimme Bryggessä kansainvälistä politiikkaa, kansainvälisiä suhteita, mikä ole päässeet tästä aiheesta eteenpäin vielä. Kiitos paljon tästä työstä, siis se on valtavan tärkeää ja menestyksekästä, että demokratiaa ajetaan eteenpäin kansainvälisesti. Täällä kokoontuvat nyt kansalliset parlamentit Euroopan parlamentin kanssa, eurooppalaisia parlamentteja siis täällä nyt edustettuna aikoina – jolloin dydämistä globaalia kehitystä tapahtuu. Uskoakseni todella meillä on yhteisiä etuja ja arvoja puolustettavana tällä vuosituhannella. Koemme vielä lähivuosina ja vuosikymmeninä, miten arvokeskustelu tulee esiin monien aiheiden yhteydessä. Ja me Euroopassa omaamme oman menneisyytemme, kulttuurimme, omat vakaumuksemme. Yhdessä kansanedustuslaitoksina meidän pitää voida ajaa kansalaisten etuja. Nyt vuosituhan tämä on aivan erilainen kuin se 1900-luku, jolloin EPU luotiin. Internetin kautta on ihan mahtavia mahdollisuuksia, mutta myös suuria ongelmia. Tämä koko NSA-tarina esimerkiksi osoittaa meille tämän ongelmallisemman puolen, joka liittyy meidän tietoihimme. Tiedot eivät ole enää meidän omaisuuttamme, vaan joidenkin yritysten tai joidenkin valtioiden omaisuutta. Tämä on isku kohti perusoikeutta, joka on eurooppalaisessa perusoikeuskirjassakin tietosuoja, jota nimesin nyt yhden aiheen vain. Mutta internet luo myös mahdollisuuden siinä, että kaikki Euroopan kansalaiset voivat verkostua, keskustella. Ja siinä mielessä kansainvälinen politiikka ei ole enää eksklusiivisesti hallitusten käsissä, vaan se on jo kansalaisten, ihmisten käsissä. Meillä on paljon globaaleja liikkeitä myös kansalaisten tasolla. Näin liittyy hyvää kehitystä, joskus vähemmän hyvää. Jos katson nyt tätä koko asiaa, niin kaikki olemme vakuuttuneita siitä, että kansalainen itse päättää ja valittujen kansanedustajien kautta luodaan yhteiskunnan poliittista kehitystä. Kansalaiset siis itse voivat päättää parlamenttien kansanedustuslaitosten kautta, mutta tiedämme kaikki, että tämä ei ihan näin toimi. Politiikkaa ja ongelmia ajaa sittenkin se tekniikka, että raha, ajatellaan mitä pankit, hedge-rahastot ja muut voivat tehdä. Nämä tahot ajavat tiettyä kehitystä. Entä internet ja entä köyhyys ja valitettavasti monilla alueilla myös uskonto ajaa tällaisia ongelmia. Miten päästään siihen, että politiikka taas ohjaa kehitystä kansainvälisellä tasolla, alueellisesti meidän mantereellamme, mutta myöskin globaalisti koko maailmassa. Aivan selvää on se, että tarvitsemme enemmän intensiivisempiä ponnisteluita parlamenttien puolelta. Parlamentin on haluttava puuttua näihin kysymyksiin ja omata oma roolinsa. Tämän päivän konferenssista ja muualta tarvitaan lopputuloksi se ajatus, että meidän on koordinoitava paremmin. Ehkä pitäisi ajatella sitä, miten voitaisiin koordinoida esimerkiksi Euroopan parlamentin puolelta parlamenttien välisessä yhteistyössä prioriteetteja. Istuntokalenterit, miten voidaan sopia niistä, miten voidaan valmistella tiettyjen aiheiden käsittely. Anders Jussonhan on osoittanut kehitystä, johon päästään myös YKssa, kun lopultahan YK on se tärkeä maailmanlaajuinen järjestö. Toivon, että se kehittyy edelleen eikä jää polkemaan paikoilleen. Näistä aiheistahan voidaan keskustella YKssa, niiden voidaan ratkaista YKn toimesta. Olen kuitenkin hiukan kunnianhimoisempi. Hienoa se, mitä on saatu aikaiseksi, mutta jos nyt ajattelen tulevaisuutta, niin olen sitä mieltä, että tämä ei oikein kaikki vielä riitä. Meillä on tarkkailijan asema. Muillakin on tarkkailijan asema ja Anders Jonsson sanoi, että parlamentit ovat siellä YKssa pöydän ääressä, mutta kuitenkin syrjässä me olemme siellä paikan päällä, mutta meillä ei ole siellä oikein sanavaltaa. Minä olen sitä mieltä, että demokratian globaalilla tasolla on päästävä myös ajattelemaan seuraavaa tasoa, jotta se pääsee toteutumaankin. Että ole täytäntöönpanotasolla vain kokous, vaan myöskin parlamenttien tasolla. Euroopassahan Euroopan neuvoston parlamentaarisella kokouksella on mahdollisuus tehdä tällaista koordinoivaa työtä. Sinne saatiin vuonna 1949 parlamentti pitkin edustetuiksi. Ja tämä on siis mahdollista, jos ollaan valmiita tällaiseen kehitykseen, jotta demokraattinen valvonta, tällainen parlamenttien foorumi saadaan myöskin YKhon. Tästä puhun iltapäivällä lisää. Kiitos paljon. Sydämestä kiitokset. Meillä on jo monenlaisia ongelmia ja haasteita tullut tässä esiin. Meidän pitää katsoa aina, että analyysien ja ongelmien listan lisäksi tehdään vielä muutama ehdotus siitä, miten tämä koordinointi, miten nämä toimet voidaan saada paremmaksi. Seuraava puheenvuoro. Latvian edustaja Uh, Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata alussa esitettyyn kommenttiin koskien Euroopan parlamentin vaalien alhaista äänestysprosenttia. ja se viitattiin, että ei se liittyisi niinkään siihen, että mitä Euroopan parlamentti ja instituutiot tekevät, vaan pikemminkin kyse on siitä, että kansalaiset eivät tiedä, mitä Euroopan parlamentin pitäisi tehdä tai mitä se tekee verrattuna kansallisiin parlamenttiin. Luulen, että äänestäjät yhä vähemmän ymmärtävät, kuinka Euroopan parlamentti suoraan vaikuttaa heidän elämiinsä ja miten se euroaa kansallista parlamentista. Tiedotusvälineissä keskitytetään kielteisiin asioihin ja, ja kritiikkiin ja, ja annetaan lisää vauhtia euroskeptikoille täällä Euroopan parlamentti ja instituutiot toimivat vain Brysselissä, jotka ovat äh, kaukana heidän todellisuudestaan. Johdan ulkoasioiden valiokuntaa Latviassa ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa on käsitelty paljon sitä, kuinka tämä Euroopan unionin ulkoisen toiminnan ulottuvuus voisi äh, täydentää ulkopolitiikkaamme. Viime vuosina korkeudustaja Ashton on osoittanut, että tämä ulkosuhdehallinto, todella tämä ulkosuhdehallinto voi olla lisäarvoa kansalliselle ulkopolitiikan päätöksentekoon. Latvia on juuri vasta liittynyt euroalueeseen siirtymävaihe on ollut hyvin helppokin Latviassa ja nyt kysymys nousee koskien kansallista ja euroalueen valuuttapolitiikkaa. Eli tässä puhutaan kansallista politiikasta verrattuna eurooppalaiseen politiikkaan. Lopuksi haluaisin vielä palata tämän konferenssin otsikkoon Euroopan unionin parlamentit eh, globaalissa hallinnossa. Mielestäni tämä termi globaali hallinto voi olla hyvin kiusallinen monille ihmisille ja äänestäjille, jotka ymmärtävät, että tämä tarkoittaa sitä, että vähennetään paikallista kansallista suvereenisuutta ja kansallisvaltioiden roolin pienentämistä. Me olemme varmaan kaikki kuulleet sen, että pitäisi ajatella globaalisti ja toimia paikallisesti äänestäjät varmasti haluavat tietää, mitä Euroopan parlamentti voi tehdä jo, jo, sellaista, mikä voi vaikuttaa heidän elämänsä paikallisesti. Uskon, että tämä on yksi Euroopan parlamentin haasteista, samoin kuin Euroopan unionin haasteista kaikissa maissamme kansallisten parlamenttien ja hallitusten olisi edelleenkin valistettava äänestäjiä siitä, mitä täällä Brysselissä tapahtuu ja miten se vaikuttaa suoraan heidän elämänsä, kuinka elämää voitaisiin täältä käsin parantaa tai miten voidaan myös miten jollakin tavalla estetään heidän tekemisiään. Uskon, että jos haluamme parantaa äänestysprosenttia Euroopan parlamentin vaaleissa ensi toukokuussa, niin tähän suuntaan olisi mentävä. Ähm. Kiitos. Mistä Carlos Turania? Euroopan parlamentista. Anteeksi, Portugalista. Queria começar por cumprimentar Kiitos. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä. Tervehdin myöskin kaikkia kokouksen osanottajia. Lissabonin sopimus on muuttanut brutaalisti voimatasapainoa Euroopan toimielimissä komission ja Euroopan parlamentin valta on tasapainottunut, mutta samanaikaisesti olemme nähneet, miten ää, politiikka on muuttunut yhä enemmän hallitusten väliseksi. Neuvoston puitteissa on luotu erilaisia hallintoelimiä ja toisaalta kansallisparlamentit niiden rooli olisi pitänyt vahvistaa, mutta se on ollut riittämätöntä. Ja kansalliset hallitukset ovat ottaneet ohjakset. On kuitenkin, vaikutusvallassa on kuitenkin eroja. Tietyt maat kyseenalaistavat tietoja unionin perusperiaatteita. Euh, Me tietysti tunnistamme tiettyjä tasoja, joilla päätöksiä tehdään. Kansalaiset kokevat, että heillä on vähemmän valtaa suhteessa päätöksentekijöihin. Usein kansalainen kokee, että Eurooppa pystyy tekemään vähän päätöksiä. Paljon puhetta, vähän villoja. Ja mikään ei muutu toiminnaksi välittömästi, mistä saa vaikutelman, että poljetaan paikallaan. Totta kai EU on 28 jäsenmaata. Ja meillä on tällainen vaihteleva geometria, jotka ovat enemmän mukana toista vähemmän. On strategioita, strategioita, joita jotkut maat eivät oikein voi ymmärtää. On tällaisia itseruoskintastrategioita. jotka eivät sovi unionille. Tätä täytyisi kysyä, miten voimme vahvistaa kansallisten parlamenttien roolia, jotta ne kykyvät paremmin valvomaan kansainvälisiä parlamentteja, kans, hallituksia, miten ne voivat puuttua peliin paremmin ja puuttua eurooppalaisiin päätöksiin paremmin. Täytyy vahvistaa yhteistyötä parlamenttien välillä ja myös yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Mutta meillä on vaikutelma tässä samoin kuin portugalilainen kollegani jo totesi, miten me voimme äh, päästä eroon tästä tilanteessa, että kansalaiset kokevat todella olevansa, olevansa todella kaukana eurooppalaisten vallan käytöstä. Portugalilaisilla on kokemus. että on vaikeata toimia Euroopan parlamentin tasolla. Onko, pitäisikö meidän siirtyä kohti parlamenttien välistä unionia ja löytää solidaarisuutta ja myöskin kansalaiset löytävät? Uh, Sydämestä kiitokset. Seuraavaksi Kreikan parlamentista, herra Konstantinos Mussoralis. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι η κρίση έχει αλλάξει. Kiitos. On ihan totta, että kriisi on muuttanut tapaa, jolla ihmiset näkevät asioita, joilla reagoivat joilla suhtautuvat tilanteisiin. Ja tällä on tietenkin myös vaikutus poliitikkoihin, koska poliitikot ovat nyt talouden johdateltavissa. Näin kansalliset parlamentit joutuvat tekemään tiettyjä päätöksiä, joille annetaan näin poliittinen luonne. On totta, että niiden maiden kansalliset parlamentit, joissa on tällaisia sopeutumisohjelmia, ovat joutuneet kantamaan suurimman taakan tämän kriisin aikana. Ja tämä on luonut lisää jakoa, kasvattanut kuilua maksajien ja vastaanottajien välillä. Me kaikki tiedämme, että meillä on ollut hyvin niukat enemmistöt ja erittäin paljon jännitteitä. Ja tällä on ollut vaikutus myös julkiseen mielipiteeseen. Paljon jännitteitä on nähty. Tämä on ollut se vaikutus, jonka kanssa me joudumme nyt kamppailemaan vaalien alla. Mutta teidän mietintönne, Karas, tähän troikkaan liittyen on todella auttanut, että saadaan julkisuudessa parempi käsitys Euroopan parlamentista. Yksi asia siis on muuttanut kanta Euroopan parlamenttiin. Me pyrimme siis antamaan kansalaisille tietoja. Te taisitte sanoa, että mitä enemmän kansalaiset Euroopasta tietävät, sitä enemmän lähdetään äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Haluaisin rohita sanomaan, että en ole ihan varma. Ehkä lähtevät äänestämään, mutta eivät Eurooppa myönteisesti, vaan kielteisesti. Joten on löydettävä toinenkin tapa nyt viedä tätä myönteistä viestiä. On totta, että ilmapiiri on nyt sellaista, että maissa käännytään katsomaan vain omaa maataan, omia kansalaisiaan. Myös muissa maissa, niissä joihin ei kriisi ole niin kohdistunut, katsotaan vaikka Sveitsiä, siellä työttömyyslukuja, miten sitä taloudellista kehitystä. Ja kuitenkin käännytään ikään kuin sisäänpäin ja katsotaan oman maan tapahtumia. Tämä on mielenkiintoista kehitystä, ja sitten ajatellaan niitä maita, joissa on kriisi. Nähdään, että äärioikeistosta tulee yhä suositumpaa, ja tämä todella luo valtavan taakan koko poliittisen elämän harteille. Minulla on ikään kysymystä, vaan enemmän kommentti, mutta ehkä tämä voisi johtaa kysymykseenkin. Siis mihin myönteisiin toimiin Euroopan parlamentti voisi lähteä, jotta vaikutus oli myönteinen kansalaisiin? Miten voitaisiin paremmin järjestää tällaisia ad hoc rakenteita, kuten esimerkiksi Troikan kaltaisia rakenteita? Kun on olemassa jo tietyt sääntelypuitteet 472 nyt säätelee vajeesta kärsivien maiden tilannetta, joten tämä troikkamalli loppuu jossain vaiheessa. Meidän pitää katsoa, miten tämä kaikki järjestetään. Katsotaan kansainvälisiä foorumeita ja muita. Tällaisissa kansainvälisissä foorumeissa tehdään erittäin tärkeitä päätöksiä, joissa käytännön työ jää kansallisten parlamenttien harteille, mutta mutta kuitenkaan demokraattista valvonnan mahdollisuutta ei ole, kyllä, että päätöksiä tehdään. Tämä on asia, johon meidän on puututtava. Nämä laitteet ovat mielestäni todella tärkeitä. En tiedä, mikä tilanne on Irlannissa tai Portugalissa tai muissa maissa, joihin kriisi on iskenyt, mutta tämä Karasin mietintö Troikan työstä on todella muuttanut parlamentin imagoa kansalaistamme silmissä. Kiitos. Kiitos oikein paljon Irlannin parlamentista. Mr. Murphy. Uh, Kiitoksia. Minullekin on ilo olla täällä tänä aamuna. Kiitoksia siitä, että tämä kokous järjestetään. Haluaisin jatkaa siitä, mi- mihin Kreikan kollegani pääsi. Kun puhumme demokratiasta ja vaali- äänestysprosenteista ja herra Martinezin huomiosta koskien sitä, että ihmiset ovat tyytymättömiä ja eivät lähde äänestämään. Luulenpa, että kun ihmiset lähtevät äänestämään, niin tärkein argumentti on tämä relevanssi. Ei se liity siihen, ovatko he onnellisia tai onnettomia. Meillä on Irlannista kaksi eh, esimerkkiä tästä. Suurin äänestysprosentti, joka meillä on vuosien ollut eh, parlamentti vaaleissa oli kolme vuotta sitten, ja varmaan Reilo sanoi, että olimme juuri silloin sel- aloittaneet oman pelastusoperaatiomme. Toinen eh, esimerkki koskee tätä julkistaloudellisen sopimuksen kansanäänestystä. Kun ajatellaan niin Irlantia verrattuna Kreikkaan ja muihin maihin, niin ihmiset kommentoivat sitä, mitä Roikka tekee, mutta sitten vähän myöhemmin kysyttiin tästä finanssipoliittisesta sopimuksesta. Omassa maassanikin pyrittiin ja toivottiin, että meillä ei olisi ollut kansanäänestystä, mutta yli 60 prosenttia ihmisistä tukivat sopimusta, eli toisin sanoen he tukivat Troikaa ja tätä pelastusoperaatiota. Eli kyllä ihmiset ottivat tämän koko operaation oikeastaan omakseen. Kampanjan aikana työmarkkinaosapuolet olivat vahvasti mukana ja koko maassa keskustelu oli melkoista ja Tämä oli yksi merkittävimmistä päätöksistä sen jälkeen, kun koko maa, maa perustettiin nyt 1920-luvulla. Luulen, että Euroopan vaaleissa saattaa olla alhainen äänestysprosentti, mutta, ei se jo, eh, mutta uskon, että se johtuu tästä relevanssista, tästä merkityksestä, kuten ihmiset sen kokevat. Pari, päivä, pari, viikko, pari viikkoa sitten täällä oli tällainen parlamentin välinen viikko ja täällä puhuttiin eri maista, erilaisista näkymistä, ei koskien EUta, mutta loppujen lopuksi mitään päätöstä tai pyrkimystä tehdä päätöstä ei ollut. Ja luulenpa, että jos saisimme kehitettyä tätä parlamenttien välistä viikkoa niin, että sillä olisi jonkinlainen rooli eurooppalaisessa ohjausjaksossa, niin että se voisi äh, tehdä suosituksia. Se olisi parempi. Uskon, että poliitikot aina, aina erehtyvät niin, että, että äänestäjiä aliarvioidaan. Kyllä äänestäjät tietävät, mikä on heille relevanttia. Ei meidän tarvitse kertoa, että nyt tämä on tärkeä, ja relevanttia, vaan meidän on tehtävä näistä elimistä ja instituutioista, jotka niitä toteuttavat merkittävämpiä ja relevanteimpiä Meillä on paikalliset vaalit ja Euroopan vaalit samana päivänä toukokuussa ja suurin osa, jotka lähtee äänestämään Euroopan vaaleihin, va- äänestävät ensinnäkin koskien sitä, miten hallitus on toiminut ja toisekseen he, heidän äänestyksensä liittyvät poliittiset taustat, ovatko he sosialisteja vai krist, kristillisdemokraatteja. Ja luulenpa, että hyvin pieni osa motiiveista koskee EUta. Todella, kun ihmiset äänestävät, he ajattelevat itseään. Siellä kyllä todella luulen, että he kyllä vain ajattelevat omaa napansa itseänsä ja omaa kansansa. Kuinka minun elämäni voisi parantua tämän äänestyksen kautta? Luulen, että jos he ovat onnettomia, niin he varmaan helpommin lähtevät urnille. Sitten kyllä todella olisi nyt ryhdyttävä vain rohkaisemaan ihmisiä uudelleen. Irlannissa on puhuttu siitä, että alennettaisiin äänestysikaa ja, ikä ja puhuttaisiin asiasta kouluista äänestysjärjestelmistäkin on puhuttu ja olen puhunut ihmisten kanssa ja olen, minulla on käynyt ilmi, että monet eivät tiedä kuinka voi äänestää ja missä voi äänestää. Varmastikin tässä voitaisiin tehdä jotakin. Sitten vielä viimeinen asia. Jos tänä päivänä pidettäisiin vaalit, niin en voisi äänestää, koska olen täällä Brysselissä. Ja monet täällä ei varmaankaan voisi äänestää globaalissa maailmassa. Tähän on puututtava. Monet meistä matkustavat usein lomillakin, mutta olisi voitava äänestää myös muusta maasta käsin. Minusta tämä on asia, jota meidän pitäisi työstää ja parantaa tilannetta. Kiitoksia. Joo. Kiitos. Globaali äänestysjärjestelmä oli teidän ajatuksenne. Seuraavana Maltan edustaja Greh. Kiitos varapuhemies Martinesille ja Karasille siitä, että organisoitte tämän tapaamisen. Kiittäisin myös pääsihteeri Junssania puheestaan ja ajatuksistaan. Kiinnostava relevantti aihe joka pidettiin oikeaan aikaan. Kuitenkin, kuten tämän aamun keskustelustakin huomaamme, me näemme, miten multilateralismi voi vahvistaa parlamenttien, kansallisten parlamenttien asemaa. Ja tämä voi auttaa politiikan käytännön toteuttamista, joka luo taloudellista vaurautta ja kehittää yhteiskuntiamme arvojemme mukaisesti. Ja kiinnostavaa on myöskin se, että globalisoituminen on päivittäistä todellisuuttamme. Maailmassa kaikki ovat kytköksissä toisiinsa. Ja digitaalisesti. Sellaiselle maalle kuin omani, Maltalle, globalisoitumisella on suoria vaikutuksia, koska maamme on pieni ja monenkeskeisyyden vaikutus maapalloistumista vasten ajateltuna ja sen puitteissa vaikuttaa meihin suhteellisesti enemmän kuin muihin maihin jälleen näin maamme koon vuoksi. l multilaterali jista jkollhom ruol aktar attiv u relevanti Ja se, miten kansainvälisellä tapaamisella voi olla enemmän ja relevanttimpaa roolia kansalaisille on, on, on hyvin tärkeää. Painottaisin tätä relevanssin käsitettä, koska relevanssin puute voi johtaa luottamuksen puutteeseen. Ja loppujen lopuksi politiikkoihin kohdistuva luottamuskato vie pohjan pois parlamenttien olemassaololta ja myöskin monen keskeisiltä instituutiolta, mikä sitten loppujen lopuksi johtaa vä- politiikkaan kohdistuvaan välinpitämättömyyteen ja alhaisempaan äänestysasteeseen. Joten meidän täytyy miettiä, miten näitä parlamentaarisia kokouksia voidaan parlamentarisoida vähettämättä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien lainsäädäntövaltaa. Erityisesti tämä käsite voi luoda sillan joka yhdistää ja lähentää eri poliittisia agendoja kolmella tasolla, keskeisellä tasolla, Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla. Uskon, että tämä lähentyminen, yhdensuuntaistuminen, saisi johtaa tilanteeseen, jossa kansalaisten prioriteettien suhteen Osahan monikeskeisistä aiheista ei ole relevanttia kansalaisten elämän kannalta. Tätä kautta vähän näemme myöskin kansalaisten epäluottamusta politiikan suhteen, joten tällaista tasojen lähentymistä pitäisi et tavoitella. Ja tässä kolme tason käytännön esityslista, mitä se ottaa, esityslista, mitä se pragmaattisia ja realistisia taloudellisesti ajatella. Näin me kykenemme takaamaan, että näin meillä on uusi foorumi, joka antaa käytännön vastauksia haasteisiin, joita kaikki kohtaamme. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Meillä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä. Uskoakseni on kuitenkin nyt aika saada ensimmäiset vastaukset. Olkaa hyvä, herra Jonsson. Well, I'm not sure that I can... No en ole ihan varma, pystynkö vastaamaan, mutta haluaisin kuitenkin reagoida tähän keskusteluun, jota on käyty. Huomasin, että monet teistä pohdiskelevat alhaista äänestysprosenttia ja parlamentin senten näkyvyyttä. Jos tämä on huolenaihe, niin voin sanoa, että kaikilla parlamentaarikoilla on tämä sama huolenaihe maailmassa. Jatkuvasti tehdään mielipidemittauksia kaikilla alueilla ja kaikkialla saadaan samat tulokset parlamenttiinstituutio ja instituution henkilöt ovat luottamuksen osalta erittäin alhaisessa asemassa. Onkaan tähän universaali vastaus. Jotain asioita varmasti tässä yhteydessä voidaan tehdä, mutta sanoisin myös, että Kaikille ei tässä voida mitään tehdä. Tämä liittyy politiikan luonteeseen itsensä. Kun lähtee kampanjoimaan, lähtee niin tekemään, jotta saisi ääniä. Joten tietyn ohjelman pohjalta tehdään tätä työtä. Tehdään lupauksia tiettyjen tulosten aikaansaamiseksi ja asioiden luonteeseen liittyy, että näihin tavoitteisiin ei päästä. Eli kun vuosikausia kerrotaan kansalaisille, että me aiomme saada aikaan muutoksia, ja vuosi vuodelta kansalaiset näkevät, miten muutoksia ei pystytä aikaansaamaan, on ihan luontevaa, että kansalaiset ajattelevat, että ei tähän työhön kannata liian vakavasti suhtautua. Eli sen sijaan kannattaisi vähän pohtia sitä, mikä on kansalaisille annettava viesti. Ja tässä pääsen juuri tuohon relevanssikysymykseen. Miten relevantteina kansalaiset meitä pitävät? Pari vuotta sitten meidän järjestömme sai päätöksen kahden vuoden hankkeen, jossa kyseltiin kansalaisten kantoja ja kansan edustajien kantoja heidän välisestä suhteestaan. Ja tämä tuntuu olevan universaali ilmiö, että kansalaiset todella – kysyivät kansanedustajille parlamentaarikoilta, mitä teette minun eteni. Siis ei ylipäätään maan suunnan osalta esimerkiksi, vaan herra Junsa, mitä teette minun edukseni? Me haluamme työpaikan minulle, terveydenhoitopalveluita vaimolle, koulutusta lapsille. Eli jatkuvasti on saatava kansanedustajat lähemmäksi äänestäjiä. Koskikohan tämä teitäkin parlamentaarikot yleensä huomaavat käyttämänsä yhä enemmän aikaa siihen, että puututaan vaalipiirin äänestäjien huolin. Tällaista työtä kansalaiset äänestäjät odottavat kansanedustajiltaan. Tiedätte varmasti, miten pitkälti voitte ajaa yksittäisten äänestäjien asioita. Tämän tuloksena monet parlamentit pyrkivät vastaamaan tähän käsitykseen siitä, että he eivät ole kovin näkyviä kansalaisten silmissä. Halutaan, että parlamentin instituutio on paljon avoimempi, jotta kansalaiset voivat melko helposti tietää, mitä parlamentissa tapahtuu. Ja myöskin näin tarjotaan kansalaisille mahdollisuus itse vaikuttaa siihen työhön, mitä parlamentissa tehdään joissain maissa on menty ihan ääriratkaisuihin niin, että netin kautta kansalainen voi tehdä ehdotuksia muutosehdotuksen muodossa lainsäädäntötyön keskellä ja sitten valtavat sihteeristöt selvittävät sieltä kansalaisten viesteistä, mihin suuntaan kansalaiset haluaisivat lainsäädännön kehittyvän. Kuten täällä sanottiin, Tietotekniikka antaa valtavat mahdollisuudet sisällyttää kansalaisten kantoja työhönne. Eli tätä kautta voidaan pyrkiä siihen, että työstä tulee relevantimpaa kansalaisten silmissä. Ja vielä lopuksi sitten tuo globaali versus kansallinen. Jotkut teistä kommentoivatkin sitä, että on tarpeen saada lisää demokratiaa kansainvälisiin neuvotteluihin. Mielestäni ei ole minkäänlaista kiistaa. Tässä kaikki haluaisivat samaa asiaa. Kaikki taitavat puhua samasta aiheesta, mutta samalla olisi ymmärrettävä, että on valtavaa, siis todella tarkoitan valtavaa vastustusta tässä, kun aiotaan puuttua sellaiseen, mikä on vuosisatojen ajan ollut tapa, jolla valtiot tekevät keskinäistä yhteistyötä – Yksi anekdootti vuonna 2005 matkustin puhemiesten ryhmän kanssa New Yorkin YK. Meillä oli briefauskokous siellä lähettiläille siitä, miten puhemieskonferenssi järjestettäisiin vähän myöhemmin. Ja minun mukanani oli puhemies, joka sattui olemaan oman maansa presidentti tänä päivänä. Hän istui minun vieressäni ja me hoidimme tämän briefauksen, kerroimme mitä siellä tapahtuu, puhuimme siitä, miten merkittävä tämä on ja tavoitteena on se, että saadaan enemmän demokratiaa YK. Ja tämän keskustelun päätteeksi yksi lähettiläistä, tämän kyseisen puhemiehen maan edustaja sanoi, totta kai, totta kai olette kaikki tervetulleita, todella avo, sylin otamme teidät vastaan. Ja olette todella tervetulleita tänne niin kun puhutte samaa asiaa kuin me. Estätte meidän kantojamme. Tämä osoittaa sen, miten hallitusten välisestä tahosta on kyse, ja hallitukset eivät mielellään halua tähän ainakaan piakkoin muutoksia. Siksi minä usein ajattelen, että meidän täytyy jaksaa jatkuvasti tuoda parlamentteja YK, saada ne mukaan sinne työhön. Jos haluatte olla mukana keskusteluissa rauhan rakentamisessa. Teillä on siellä yksi paikka pöydän äärellä, näin voimme keskustella. Ja olin Romaniassa esimerkiksi eilen. 11-12 parlamenttia yhdessä puhuu siitä, miten parlamentit nyt voivat osallistua siihen, kun uudelleen tarkastellaan ihmisoikeustilannetta näin YK puitteissa. Olisi hienoa, jos toisenlaisessa maailmassa olisi olemassa tällainen parlamentaarinen kokous, mutta on muitakin toimintatapoja. Kehotamme teitä käyttämään niitä, koska monissa näissä prosesseissa on tällainen mahdollisuus. Kiitos. Sydämestä kiitokset. Ennen kuin annan puheenvuoron sitä pyytäneelle Haluaisin, ottaisin muutaman kysymyksen teiltä. Herra Ricardo Papista, Portugalista. Olkaa hyvä. kollegas. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. On aina ilo palata tänne Brysseliin. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta käydä keskustelua, joka on mielestäni hyvin tärkeää sekä maille että Euroopan unionille ja myös äh, koko globaalille hallinnolle. On totta, että mm, näitä, että Portugalin valtuuskunnan äh, suuruutta on vaikea ohittaa tänään. Portugalin presidentti on halunnut tehnyt selväksi sen, että portugalilaisten on välitettävää tärkeä viesti tässä keskustelussa ja yksi niistä koskisi sitä, että on sellaisia virheitä, joita emme voi toistaa. Herra Karas, sanoitte, että meidän on otettava oppia kriisistä. Troikan arviointi on aivan keskeinen asia. Tämä Euroopan parlamentti on parlamentti, jonka jäsenet on valittu Euroopan kansalaisten taholta, mutta ei kuitenkaan voitu välttää virhettä tässä yhteisymmärrysmuistiossa. Näitä kriisien seurauksia arvioitiin hyvin he, heiveröisesti. Olen lääkäri ja seuraan läheltä terveyttä koskevia kysymyksiä. Ja siihen on vaikuttanut rahoitus talouskysymykset eikä omaa terveyttä ole enää niin muistettu huoltaa, eikä ole muistettu, mitä se merkitsee kansalaisille, eikä ole taattu sellaisia uudistuksia, joilla olisi voitu taata näiden taloudellisten toimien kestävyys sillä tekosyllä, että ei voida puuttua suvereenisiin valtuuksiin. Kuitenkin on niin, että Troikan jäsenet, kuten esimerkiksi IMF, on sanonut, että Portugali on talous, jossa on halpa työvoima. Ei tämä voi olla tie Euroopan unionissa. Uskon, että voimme ottaa tästä kaikesta oppia on ehkä niin, että jos kansalliset parlamentit olisivat osallistuneet näihin päätöksiin, jotka vaikuttavat kansalaisiin ja unioniin, niin olisi ehkä voitu välttää virheitä. Herra Johnson, kiitän teitä kaikista näistä vuosista. Mielestäni puheenvuoronne oli hyvin kiinnostava. Miksi haluamme, että kansallisilla parlamenteilla olisi aktiivisempi rooli kansainvälisessä elimissä. No sehän johtuu siitä, että me kansalliset parlamentin jäsenet olemme hyväksymässä kansallisia talousarvioita ja hyväksymme myös määrät, joita maamme maksavat kansallisille järjestöille, joten olisi toivottavaa ja tärkeää ja tarpeellista, niin että mekin olisimme mukana päätöksentekomenettelyssä. Meillä pitää olla todellinen rooli. On totta, että meidän pitäisi voida myös valvoa näitä elimiä. Se ei aina ole helppoa kansallisissa parlamenteissa ja siksi on tärkeää, että olemme täällä läsnä ja, ja näissä elimissä läsnä. Kansainvälisten elinten asialistojen on myös keskityttävä näiden maiden kansalaisten huoliin. On kunnioitettava näitä, näitä etuja ja huolia ja myös globaaleja intressejä. Näin yleensä ei ole. Aikaisemmin olin töissä WHOssa ennen kuin minusta tuli Euroopan parlamentin jäsen, äh, ennen kuin minusta tuli, tuli parlamentin jäsen, mutta näitä, näiden järjestöjen toimintaa ehdollistaa lahjoittajien suuruus, eikä siinä perustana ole tiede eikä muut tällaiset. Ja ne, nämä ovat tärkeitä asioita, kun ajatellaan aikaa vuoden 2015 jälkeen. Haluaisin vielä toistaa sen, että menneisyyden virheet olisi vältettävä ja olisi löydettävä tapoja toimia niin, että parlamenttien jäsenet, jotka edustavat kansaa, että heillä voisi olla aktiivisempi rooli päätöksenteosta – ja kansainvälisten järjestöjen valvonnassa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa aikaisempi komission jäsen, nyt jäsen Laszlo Kovacs. Unkarista, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much for the floor. Kiitos puheenvuorosta. Ensiksi haluaisin Vilpittömästi onnitella Euroopan parlamenttia aloitteesta. Haluan myös onnitella Michel Angel Martinezia ja Omar Karasia erinomaisista ehdotapuheenvuoroista lopuksi ja An Anders B. Johnsonia erittäin opettavaisesta puheesta. Luonteen omaisinta ajallamme on mitä ilmeisimmin globalisoituminen. Se on objektiivinen todellinen prosessi, pidämme sitä tai emme, sitä ei voi, pyörä ei voi kääntää, ei edes pysäyttää. Haasteena on, että se ottaisi rauhaan ja tasapainoon sodat, konfliktit, terrorismi, taloudelliset, köyhyys, nälkä, epidemiat, nekin globalisoituvat. Paikallisia haasteita ei voi kansallisen keinon kansallisessa puitteissa enää ratkaista. Globaalisia haasteita voi ratkaista ainoastaan ja yksin omaan globaalin hallinnan kannalta. Parlamenttien tehtävä on lainsäädäntö, Mutta parlamentit ovat tasa myös tätä tasapainojärjestelmää vallan kolmijaossa valvoissaan toimenpanevaa valtaa. Ja se on tärkeää työkalu demokratiassa, kun parlamentit edustavat äänestäjiä. Kansala... tai edustaa kansalaisten tarpeita ja toiveita. Totta kai parlamentit edustavat eri tre... erilaisia trendejä maissaan ja työnjako hallitusten ja parlamenttien välillä. Suhteet ja yhteistyö kansallisella tasolla, se pitäisi olla malli kansainvälisellä ja parlamenttien välisellä organisaatiolla. Kansallisten parlamenttien ja parlamenttien välisten organisaatioiden rooli on kasvanut viime vuosina kansainvälisissä suhteissa. Uskon, että kansalliset hallitukset ja hallitusten väestön organisaatiot, ne pitäisi kannustaa tätä prosessia. Euroopan unioni on erityinen yhteisö, joka perustuu yhteisiin arvoihin, demokratia, vapaus, ää, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet, ihmisarvo. Ja vakuuttunut, että syy sille, miksi EU kykenee täyttämään tehtävänsä liittyy sen rakenteeseen neuvosto, parlamentti ja komissio, joka on ainutlaatuinen. Se on monimutkainen rakenne, ja sen arvot mahdollistavat sen, että EUlla on kasvaa rooli globaalissa hallinnassa. Tämä on pakottava argumentti sen puolesta, että myös että kansainvälisellä organisaatiolla YK mukaan Lukion pitäisi olla oma parlamentaarinen rakenteensa. Tiedän, että tämä tehtävä on ollut kesken pitkään, mutta meidän täytyy viedä se loppuun. Ja hyvässä globaalissa hallinnassa on useampia tavoitteita. Ensinnäkin se hallinnan pitäisi olla demokraattista. Demokratian pitäisi vallita. EU ja sen instituutioiden instituutiot voisivat näyttää mallia – se kolmeen tärkeään, er, vähän erilaiseen tekijään. Hänkin dramaattinen talouskriisi 2008-2009, joka oli vielä lopussa. Se, se vaikutti demokraattisen kontrollin puuttua kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. EUn ratkaisu oli yhteinen taloushallinta. Tässä arabikevät ja autoritaariset hallitukset oli hyvät taloussuhteet ainakin useamman EU-maan kanssa. Ne romahtivat yhtäkkiä. Ja se oli tärkeä läksy meille kaikille. Tämä pinnalla valitsee poliittinen vakaus, joka perustuu epädemokraattiseen valtaan. Se on aina väliaikaista. Tuossa EUn ja jäsenvaltioiden pitäisi priorisoida taloudellisia etuja, vain demokratian arvoja. Ja kolmanneksi, tulevaisuudessa me kohtaamme Euroopan parlamenttivaalit toukokuussa. Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden parlamentit ja eri demokraattiset puolueet, perheet, ne pitäisi kampanjoida todella tiiviisti jotta äänestysaste olisi mahdollisimman korkea ja jotta euroskeptikkojen ja Euroopan vastaisten voimien vaikutus olisi mahdollisimman pieni, niin demokrat. aina demokratiaa. Kiitos paljon, herra Kovac. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Igor Spinvenov. Latviasta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin viitata kutsukirjeeseen, joka saimme ennen tätä konferenssia. Siinä on sen kannanoton ydin, josta meidän tulisi keskustella. Globaalia hallintoa ei pitäisi jättää vain hallituksille ja diplomaateille, vaan mukaan olisi saatava myös kansalaiset ja heidän valitut edustajansa. Parlamentilla pitäisi olla vahva rooli tässä piste. Tämän kutsun allekirjoittavat herrat Karas ja Martínez. Olen sitä mieltä, että ennen kuin vahvistetaan kansallisten parlamenttien vaikutusvaltainen kan, kansalaisten, kansallisten parlamenttien kansallinen vaikutusvalta pitäisi olla suurempi. Jos kansallisilla parlamenteilla on tällainen hallitusten pikkuveljen rooli, niin voiko näistä parlamentista tulla merkittävä toimija kansainvälisissä asioissa? Parlamenttiin osallistuminen sisäpolitiikkaan niin edellyttää tällaista osallistumista. EU voi edesauttaa kansallisten parlamenttien vahvistumista tarjoamalla vahvoja edellytyksiä kansallisille parlamentille niin, ne voivat vaikuttaa kansallisten tasojen päätöksen hallituksissa siinä tapauksessa, kun päätökset koskevat EU-asioita. Kansalliset parlamentit kuitenkin jäävät vähän rannalle avainkysymyksistä, jotka ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan EUn tulevaisuutta. Voisin tätä argumenttia kuvailla seuraavalla tavalla. Kun Latvia liittyi euroalueelle hiljattain tämän vuoden alussa, niin tilanne oli sellainen, että viime keväänä vain kolmas osa kansalaisista oli tietoinen euron käyttöönotosta Latviassa. Joulukuun loppuun mennessä oltiin noin 50 prosentissa, mutta kukaan ei oikein tarkkaan tiennyt, kuinka monet tästä tiesivät. Kuitenkaan Latvian lainsäädännössä ei ollut mitään välinettä, jolla olisi voitu pyytää parlamenttia ikään kuin testaamaan sen, ymmärrätkö, ovatko kansalaiset todella euron käyttöön oton puolesta ja kansallisen valuutan käyttöönotosta luopumisesta. Hallitus, joka, hallituksen jäsenet, jotka vastasivat tästä operaatiosta, tiedän, että he sanovat, että, että aikaisempina vuosina tähän päätökseen olisi voitu vaikuttaa, mutta minun mielestäni kyseessä oli avainkysymys, jonka josta päätti ainoastaan hallitus yksin. Haluaisin kysyä, miten tämä parlamentti voisi vaikuttaa, kun ajatellaan no, tämän parlamentin toiminnasta kansallisessa parlamentissa. Voisi, esimerkiksi kun osa, osallistutaan näihin kansainvälisiin elimiin, Uskon, että olisi tärkeää viedä tietoa näihin kansallisiin parlamentteihin ennen kuin ne, niitä pyydetään päätöksentekoon kansallisella tasolla. Tämä saattaa vaikuttaa joidenkin mielestä liian konservatiiviselta, mutta arvelenpa, että kansallisella tasolla ollaan päätöksenteosta vastuussa can contribute to upbring these national parliaments for kansallisille tarvitaan toimintaa, jotta kansalliset parlamentit voivat tehdä korkean tasoisia päätöksiä. Danke für diesen Beitrag. Kiitos tästä puheenvuorosta. Herra José Margales. From Portugal. The strong delegation from Portugal. Portugalista on suuri valtuuskunta. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin painottaa sitä haastetta, josta herra Jonsson puhui. Yhteistyö on yhä helpompaa digitaalisten mahdollisuusten takia, mutta me emme luo verkostoja parlamentaarikkojen kesken. Kaikki tietenkin voivat nettiä käyttää ja eh, kaikki käyttävätkin tietenkin henkilökohtaisesti. Näin on ollut jo usean vuoden ajan. Tällainen yksinkertainen yhteysmahdollisuus jää usein kuitenkin käyttämättä. Meillä on myöskin tällaisia, kuten globaalien toimien uutislehtinen, mutta – en välttämättä aina ymmärrä tietoja, joita tulee muista maista. Haluaisin nyt sanoa, että voidaan ehkä sanoa, että tässä on kyse todella suuresta, valtavasta muutoksesta, joka lähtee, kuten sanottua, myös globaalisaatiokehityksestä kaiken kaikkiaan globaali kehitys on totta kai nyt vielä nopeampaa kuin aikaisemmin. Mutta kuten sanottua, me emme ole edistyneet niin nopeasti kun olisi voitu toimia, eikä niin nopeasti verrattuna markkinoiden ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Ja tämä on johtanut vaaralliseen noidankehän, se on täällä jo mainittu. Tämä tarkoittaa sitä, että suvereniteettia on tehty tyhjäksi. Tämä on todella groteskia. Haluaisin sitä painottaa. Tämä ei ole enää uskottavaa toimintaa. Meille on jäänyt jäljelle vain rahoitusmarkkinoiden Eurooppa. Tämä ei ole enää uskottavaa toimintaa. Ja sitten ministerit taistelevat keskenään. Ja ainakin tähän työhön päästiin hyvin myöhään. Esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus käyttää Espanjan, Portugalin ja Kroatian lomakohteita pohjaksi. Ihmisillä, huumeilla, aseilla käydään kauppaa ja jäsenvaltioissa ei puututa riittävästi tähän rikollisuusongelmaan. Euroopan komissio tietää paljon, mutta ei tee yhtään mitään. Kansalaiset eivät ole tyhmiä. Kyllä kansalaiset näkevät komission toimet tai toimimattomuuden. Lähinnä lähdetään liikkeelle, jos sopimusrikkomuksia tapahtuu. Ja herra Johnson kysyi tärkeää kysymystä, istummeko kaikki samassa veneessä. Ehkä veneessä istumme kyllä sinänsä, mutta – ketkä istuvat ensimmäisessä luokassa, ketkä toisessa ja ketkä on jätetty rannalle. Onko jako tässä pohjoisen etelän, idän ja lännen välillä? Kuka on mukana, kuka ulkopuolella, kuka on jäänyt rannalle, kuka on jäänyt köyhyyteen, kuka näkee vielä nälkää. On muistettava Euroopassa myös, miltä globaali maailmamme näyttää. meidän on nähtävä globaalit tapahtumat, Syyrian kuolleet tai Pohjois-Korean diktaattorin toimet. Kyse on rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Tällä tasolla YK on puututtava, mutta parlamentaarisen työn pitäisi tehdä oma osuutensa. Tästä sitä kansalaiset meiltä vaativat. Miljoonat kansalaiset eivät ylipäätään tunne pelisääntöjämme täällä Euroopassa. Lissabonin sopimusta esimerkiksi ei tunneta. Lissabonin sopimus rakenteeltaan on kolmenainen, mutta sitä on vaikea kansalaisille selittää ja selvittää. Ja myöskään parlamentaarikot, jos heiltä kysytään, eivät tunne Lissabonin sopimusta sen kummemmin kuin kansalaisetkaan. Ja tämän kaiken retoriikan lisäksi tarvitaan nyt kunnollisia tuimia, tuimia, rahaa, läsnäoloa. Todella pitäisi pyrkiä nyt toimiin. Toimet tässä ratkaisevat. Meidän täytyy todella toteuttaa toimia tehokkaasti. Jotain pitää samalla välttää ettei toimita väärin. Sotia ei Euroopassa enää ole, mutta jakolinjoja on edelleen. Sotaa köyhyyttä vastaan, syrjäytymistä vastaan. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, kun kärsitään markkinoiden ja monikansallisten yritysten diktatuurista. Jossain vaiheessa, kuten sanottua, Puhuttiin myös verojen tilanteesta. Tällä hetkellä Amazon esimerkiksi valtava liikevaihto yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kahdeksan suurta varastoa yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta toiminta ohjataan Luxemburgin kautta niin, ettei päästä verottamaan. Amerikkalaisten kollegoiden kanssa on puhuttava Googlesta, Amazonista ja muista yrityksistä, jotka todella käyttävät hyväkseen verovapauttaan. Kansalaisia taas verotetaan jatkuvasti enemmän säästöpolitiikan kautta Portugalissa ja muissa maissa. Ja sitten sanotaan, että budjettiin tarvitaan vakautta, mutta tämä ei ole enää mahdollista. Meidän kansalaisemme eivät enää hyväksy sitä, että voidaan hyväksyä tällainen toiminta yritysten puolelta. Näitä realiteetteja vastaan on taisteltava. Muuten parlamenteillakaan ei ole enää merkitystä globaalissa maailmassa. Eurooppa nähdään globaalina toimijana ihan oikein, mutta kuten sanottua, nyt on katsottava, lähdetäänkö sanoista tekoihin. Tekoja ei nähdä paljon tällä hetkellä. Esimerkiksi ajatellaan valtavaa maahanmuuttajien virtaa Turkista tai Pohjois-Afrikasta. Ja sitten odotettiin kahdeksan kuukautta ja sitten odotetaan, että uusi komissio tekee jotain – mutta esimerkiksi käännytetään sitten oikeistohallituksen puolelta siirtolaiset ja maailma pitää meitä vastuuttomina, jotka eivät kanna mitään vastuuta. Piispa Franciscuskin vaatii, että me kannamme oman vastuumme. Nämä kuvathan nähdään kaikista ihmiset, jotka kuolevat nälkään ja Euroopan komission puheenjohtaja, miten hän toimii. Piispa on vain hengellinen johtaja. Paavi, anteeksi korjaan, on vain hengellinen johtaja. Meidän on nähtävä, miten me toimimme ja hoitaa myöskin omia asioitamme. Samalla joudumme ehkä luopumaan jostain. Vapaa Eurooppa on tärkeä mutta se ei nyt edisty. Kiitos. Kiitos tästä hyvin tunteenomaista puheenvuorosta. Linas Valsis Liettuasta. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu on oikein kiinnostava. Paljon kiitoksia kutsusta. Mitä globaalin vemme olemme, sitä enemmän me koemme kansallisten ratkaisujen olevan tärkeitä. Tältä saattaa tuntua. Niin, reaktiot saattavat tapahtua kaoottisesti sosiaaliseen hajaannuksen pankki- ja hallituskriisien muodossa, mutta saatamme kohdata tämän myös organisoituneena rat- vastauksena kansainvälisiin paineisiin, ja tässä painottaisin kansallisten äh, roolien parlamenttien vahvistamisesta yhteistyön muodossa, ei vastakkainasettelun Euroopan parlamentissa. Meillä on loistava esimerkki parhaista käytänteistä ja meidän täytyy jakaa tämä kokemus maailman kanssa on COSAC. Yksi parlamenttien välistä yhteistyöstä. Meillä oli Villassa liitton puheenjohtajakaudella se COSACin parlamenttien välisen kokoukseen 50-vuotis äh, kokous. Meillä oli demokratiakeskustelu Vilnassa, kosakin puitteissa meillä täytyy painottaa parlamentaarisuutta tarpeen unionissa ja Lissabonin sopimus. Ei pidä unohtaa, että meillä on tämä sopimus, joka antaa meille oikeat välineet sen tekemiseksi. Ja sitten näiden perusteltujen lausuntojen käyttäminen parlamentissa. Se on valtaoikeus, joka toimii. Ja sitten parempi ja tehokkaampi nykyisten parlamentin keinojen parempi hyväksikäyttö tavoitteiden saavuttamiseksi. Koissakin naisten foorumi, joka luotiin Villassa liittuessa äskettäin. Sanotaan, että voidaan toimia johtavasti, modernisti, käyttää olemassa olevia parlamenttien välisiä formaateja. Se toimii. Ja todetaan, että naisten parlamentti näyttää voimansa lähitulevaisuudessa. Ja kansainvälisesti puhuen me tarvitsemme parempaa parlamenttien välistä yhteistyötä, joka osallistaa kansallisia parlamentteja ja Euroopan parlamenttia. Ja täällä kolmella on yksi idea ja ehdotus. Jatketaan keskustelua itäiseen kumppanuuteen liittyvän parlamentaarisen yleiskokouksen luomista, jossa on itäisen kumppanuuden parlamenttien maita silloin, kun se on mahdollista poliittisen tilanteen huomioiden. Ja sitten toisaalta Euroopan parlamentti, joka on kiinnostunut tästä sekä ne eurooppalaiset parlamentit, jotka ovat kiinnostuneita, ja sitten Euroopan parlamentti sinänsä. Ja Villan parlamentin kokouksen jälkeen minulla on tullut sellainen tunne, että tämä voisi toimia. Ja jos tämä nyt ei ole liian iso askel aluksi, niin al alussa voisimme kokeilla olemassa olevien pienemmän formaatin, tämmöistä äh, esimerkiksi Puolan, Ukraina, Liettuan parlamentin yhteiskokous, johon Euroopan parlamentti voitaisiin lisätä. Se voisi vahvistaa parlamenttien välistä organisoitumista. näin meidän täytyy toimia kansainvälisesti ja alueiden kesken. Kolmanneksi halusin jakaa kanssani ajatuksen siitä, että meidän täytyy vahvistaa parlamenttien välisiä organisaatioita, jotka perustuvat yhteisiin etuihin. Meillä on Globe International ja Globe Europe, jonka jäsen olen, ja olen ylpeä varapuheenjohtaja. Yksi esimerkki esimerkiksi ilmastolainsäädännön läpikäyminen Love International on käynyt sen 66 maassa läpi. Se on hyvä esimerkki, miten eri puolueiden ja ideologioiden edustajat parlamentteista voivat yhdessä työskennellä yhteisten tavoitteiden parissa, kuten ilmastonmuutos. Meillä voisi olla muita formaatteja, jotka perustuvat kiinnostukseen, eivät poliittiseen jäsenyyteen. Tämäkin on tärkeää. Eli rauhanomaista, organisoitunutta, tehokasta kansainvälistä yhteistyötä. Kiitos. Viimeiset kaksi puhujaa. Camilla Bella ja Gilla Sara. Camilla Bella. Grazie hafna, Mr. Chairman, ja Atmal. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhdyn kollegoihin siinä mielessä, että haluaisin omasta puolestani onnitella teitä tämän kokouksen järjestämisestä ja haluaisin myös kiittää herra Johanssonia tästä, Johnsonia tästä esityksestä. Uskon, että tämä keskustelu voi auttaa meitä, kun pohdimme siitä kuinka toimimme eri talo tasoilla, kansallisilla tasoilla, kansallisten parlamenttien ja hallitusten tasoilla ja sitten näillä monien keskisillä foorumeilla. Voisimme myös kysyä sitä, kuka itse asiassa johtaa, kuka tekee päätökset. Ovatko ne hallituksia, ovatko ne kansallisia parlamentteja vai kansainvälisiä järjestöjä vai mahdollisesti muita voimia, mahdollisesti taloudellisia voimia – Uskon, että kaikki tämä voi auttaa meitä näkemään, että on hyvin tärkeää parantaa yhteistyötä ja ponnistuksia näissä, näillä kaikilla tahoilla. Edelleen haluaisin korostaa sitä, että on totta, että elämme globaalissa maailmassa ja tämä tilanne vaikuttaa jokaiseen maahan, mutta on myös totta, että sisäiset kansalliset päätökset vaikuttavat globaalilla tasolla. Annan tästä esimerkin, tai itse asiassa esimerkin antoi kollega Kovaks, kun hän puhui arabikeväästä. Arabi kevät näissä kyseisissä maissa alkoi yksittäisistä aloitteista. Kansalaiset kääntyivät oman maansa pysyvää tilaa vastaan ja sitten, siis kyseessä ei ollut hallitukset tai kansainväliset elimet, jotka nämä prosessit panivat alkuun. Uskon, että meidän olisi aina muistettava se, että kansallisilla päätöksillä on globaalit vaikutukset. Lopuksi on oltava yhtä mieltä siitä, että politiikka on kansalaisia varten. Meidän työllämme on merkitystä siinä, taikka me, meidän olisi tehtävä työmme ymmärrettäväksi kansalaisille. Sitten haluaisin todeta, että Euroopan unionin jäsenvaltioina pyrimme vähentämään – köyhyyttä kaikissa jäsenvaltioissa, mutta on muitakin tavoitteita. Esimerkiksi on pidettävä kiinni taloudellisista tavoitteista. Joskus vaikuttaa siltä, että nämä kaksi tekijää ovat vastakkaisia. Eli jotta voidaan vähentää köyhyyttä, niin usein tarvitaan sosiaalietuuksia, ja tämähän tulee kasvattamaan jäsenvaltioiden kuluja, mutta samaan aikaan, jotta pysytään taloudellisissa tavoitteissa, olisi vähennettävä kuluja. Ja mm, usein käy niin, että Euroopan tasolla tehdyt päätökset johtavat tällaiseen tavoiteristiriitaan. On tärkeää jatkaa sisäistä keskustelua kussakin jäsenvaltiossa siitä, kuinka jäsenvaltiot ja hallitukset voivat tehdä työtä, että kuinka kansalliset hallitukset ja kansalliset parlamentit pitäisivät roolit E, e, e, erillään, koska eihän parlamentti voi ottaa hallituksen, hallituksen roolia eikä toisinpäin. Tästä ei ole epäilystäkään. Tarvitsetaan, tarvitaan yhteinen rintama. Herra Johnson esitti hyvin tärkeän kysymyksen koskien sitä, pitäisikö meillä olla erilaisia kansainvälisiä ja monenvälisiä foorumeita vai ei. Uskon, että tarvitsemme yhteistyötä ja usein menemme näihin kansainvälisiin kokouksiin, monen välisiin kokouksiin, jossa oikeastaan ne ei oikein viestintä onnistu Meillä on IPU ja muita elimiä, mutta kansainvälisissä kokouksissa puhutut asiat eivät oikein välity toisille kansainvälisille elimille. Siksi on tärkeää säilyttää merkityksemme ja, ja lisätä yhteistyötä sekä kansallisella tasolla että myöskin kansainvälisellä tasolla kaikissa kohdissa. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan lyhyesti onnitella Euroopan parlamentti siitä, että se on järjestänyt tämän konferenssin. Haluaisin todeta, että olen oikein tyytyväinen, että täällä on Johnson, IPUn puheenjohtaja olemme jakaneet monia kokemuksia näinä viime vuosina. Omalta osaltani haluaisin sanoa, että sen jälkeen kun olin täällä kuullut näitä kiinnostavia puheenvuoroja kollegoilta, niin omasta eh, näkövinkkelestäni neljä kysymystä ovat ne olennaiset kysymykset, jotka tästä jäävät käteen ja joiden osalta olisi työtä jatkettava. Ensinnäkin on edelleen haettava ratkaisuja koskien sitä, että tällaisia ylikansallisia parlamentaarisia elimiä on yhä enemmän. Tämä vaikeuttaa eh, eh, sitä, että kansalaiset voisivat arvostaa näiden to- elinten toimien, että ne voisivat olla tehokkaita. Toiseksi olisi löydettävä ratkaisuja tähän koordinaation puutteeseen näiden parlamentaarisen edustajakokousten ja kansallisten parlamenttien välillä mitään jaettuja asiallista ei ole ja tästä aiheutuu tietenkin kompurointia. Sitten on edelleen e-, haettava ratkaisuja mm, siihen epäluottamukseen, jota kansalliset parlamentit osoittavat monen välisiä edustajakokouksia kohtaan ja mikäli tätä ei myönnetä, niin sitten ei löydetä myöskään ratkaisua ongelmaan. Sitten neljäs kysymys jollakin tavalla olisi saatava aikaan tällaista valistuskampanjaa, ottaen huomioon, kuinka huonosti ihmiset tietävät, mitä tällainen parlamentaarinen diplomatia merkitsee ja kuinka tehokkaasti sen avulla voidaan todella parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä ja parantaa demokratiaa, edistyttä ja vapauksia ja niin edelleen. Nämä ovat neljä keskeistä asiaa, joihin, joihin haluaisin tämän hyvin kiinnostavan keskustelun päättää. Olen myös kuunnellut täällä tämän äh, aina yhtä loistavan ystävämme Johnsonin puheenvuoron. Niin, vielä lopuksi on pakko sanoa asia, johon keskustelussa viitattiin. Jos ei sitä mainittaisi, niin saattaisi vaikuttaa siltä, että, että että henkilökohtaisesti sanoa olisi oikeassa. En nyt halua mennä mihinkään politiikkaan, mutta sanon vain, että Seutassa ja Melialla – annetaan valtavasti humanitaarista tukea henkilöille, jotka saapuvat näille alueille. Toisekseen Espanjan kansalliskaarti on monia, monia vuosia pelastanut tuhansia henkiä Gibraltarin merestä. Ja vielä keskeinen asia, jotta kaikki nyt unohtaisivat demagogian seuteja meliä, ei ole ainoastaan Espanjan toimivaltuuksiin kuuluva osa, vaan se on myös Euroopan unionin eteläraja. Ja kun tietyn tyyppistä diskurssia täällä esitetään, niin ennen kuin näin tehdään, niin olisi parempi vähän pohtia enemmän tätä. Kiitoksia. Kiitos. Reilus, olkaa hyvä. Well, you don't, you... Ette varmaan odota minua, minun antavan vastauksia kaikkeen tuohon kykyjeni rajo, se ei ole kykyinen rajoissa. Mutta paljon tässä keskustelussa puhuttiin asioista, jotka liittyvät kansallisten parlamenttien vastuuseen. Ja tästä keskustelun täytyy alkaa, koska olen vakuutunut, että kansalliset parlamentit voivat valvoa paljon tehokkaammin ja voivat tarjota paljon enemmän syötettä kansainvälisille organisaatioille ja neuvotteluille. Eilen oli Bukarestissa ja keskustelin sekä ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan että parlamentin puhemiehen kanssa. Me puhumme siitä, miten Romaniassa kansallinen parlamentti pyrkii vaikuttamaan saman äänensä kuulluksi kansainvälisessä neuvottelussa. Seitsemän vuotta käytiin neuvotteluja ymmärtääkseni parlamentin ja hallituksen kesken ja tällä hetkellä ja jonkun aikaa on ollut lainsäädäntö, jonka molemmat tahot ovat hyväksyneet, joka tekee pakolliseksi sen, että hallituksen on kuultava monilla alueilla parlamenttia ennen kuin se käy kansainvälisiin neuvotteluihin kansainvälisellä tasolla. Ja siinä vaaditaan sitä, että parlamentti antaa neuvottelumandaatin hallitukselle. Se on hyvä esimerkki siitä, miten parlamentit voivat varmistaa, että niillä on sanomista sanansa sanottavana ennen neuvotteluttuja no, ja, ja ennen kuin neuvottelut loppuvat. Näin niillä voi olla aitoa vaikutusvaltaa hallitukseen neuvottelukantoihin. Ja jos parlamentin ei vielä noin tee, niin ehdotan teille samaa mallia. Sitten asia, jota en ole esityksessäni esille, mutta se oli siinä sisään rakennettuna. Ja se asettaa luultavasti liikaakin parlamentin välisiä aloitteita ja niitä välillä valtavasti päällekkäisyyttä. Asetteen tekemisen lopettaminen on hankalaa, kun on aloittanut. Tällaisten parlamentin välisten organisaatioiden lopettaminen kun on Länsi-Euroopan unionin niin ja sen parlamentin kokouksen tapauksessa näitä, kuinka älyttömän vaikeaa se oli. Eli sitä kaksi läksyä pitää miettiä kahteen kertaa ennen kuin uuden perustaa. Tai miettiä, onko se ihan varmasti tarpeellinen. Ja kuten ystäväni Hilsara sanoi, että pitäisi tehdä enemmän, jotta koordinoisimme paremmin organisaatioiden toimintaa hipun tasolla – olemme ottaneet vaarin tästä läksestä. Ja meillä on yleiskokousten aikana tilaa, jotta näiden organisaatioiden jäsenet voivat tavata ja ne voivat keskustella asioista, jakaa tietoa, joten he ainakin tietävät, mitä he tekevät. Tai totta kai jokainen tietää, mitä itse tekevät, ja näin tietää, mitä muutkin tekevät, ja toivottavasti tämä luo vähän synergian poikasta ja vähentää päällekkäisyyttä. Ja palasin sitten siihen, että monet teistä viittasivat talouskriisiin. Ja että toimijoita on paljon, paljon voimakkaampia kuin hallitukset, monikansalliset yritykset, pankkijärjestelmä. Me näemme saman. Parlamenttien tasolla, kun IPU menee YK, ja kun me neuvottelemme ja pyrimme luoda roolia parlamentille YKssa. Tämä on suhteellisesti helppoa verrattuna maailman kaupanjärjestöön tai Bretton Woodiin. Kesti vuosia ennen kuin me saimme jalan oven väliin maailman kaupanjärjestössä. Meillä ei ole maailman pankissa eikä kansainvälisessä valittorahastossa jalkaa oven välissä, vaikka Maailmanpankilla on oma parlamentaarinen verkostonsa. Se on kuitenkin Maailmanpankin verkosto. Se oli itsenäinen parlamentaarinen aloite, joka tekisi pankista tilivelvollista. Ja tässä on iso ero. Ja tässä anekdootti. Sitten pari vuotta sitten IPU teki tutkimuksen siitä, mikä parlamentin rooli on suhteessa pankkien, pankin ja kansainvälisen valuuttarahaston lainojen suhteen on kauassa prosesseja, jossa on parlamentaarista valvontaa. Ja onko vaatimuksia, että parlamentit hyväksyisivät nämä lainat? Tutkimus, jonka teemme Maailmanpankin ja IMFn henkilöstön kanssa yhdessä. Ja tutkimuksen mukaan parlamentit eivät ole mukana. Ja tutkimus suositteli, koska me sen tekimme, teimme, että tällainen rooli pitäisi olla, ja sen pitäisi perustua tiettyjen maiden parhaisiin käytänteisiin. Parlamenttien pitäisi olla mukana. Sen vaiheessa kansainvälinen valuuttarahasto ei enää ollut mukana tutkimuksessa, se tiputti, sitä ei julkaistu niiden kanssa ja maailman logo logonsa sille erittäin vastenhakoisesti. Se kertoo valtavasti siitä, miten vastenhankasti nämä organisaatiot suhtautuvat parlamenttien osallistumiseen. Voisi nyt siis tähän, että voitte tehdä enemmän suhteessa näihin instituutioihin. Minä yllätti, kun monta vuotta sitten huomasin, että yksi parlamentti, Ranska, tässä tapauksessa ennen vuotta 2000 parlamentissa ei ollut keskusteltu tai valiokunnassa ollut keskustelu Ranskan panoksesta maailman pankkiin. Ranska on ollut iso rahoittaja pitkään, mutta parlamentti ei ollut koskaan valvonut panoksen käyttöä liittyen pankin politiikkaa. Tämä muuttui vuonna 2000. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tasolla voi tehdä paljon enemmän. Paljon systemaattisemmin kuin pahan pelkään jotkut teistä tekevät. Ja suosittelen teette enemmän tällaista. Koska olen Ippon edustajana täällä. Sanoisin vielä kerran. Kaikille näinä vuosina minulla on ollut ilo työskennellä Euroopan parlamentin kanssa potentiaalia valtavasti. Tätä emme ole vielä hyödyntäneet. Että työskentelisimme läheisemmin yhdessä. Needs the European Parliament and I'll be presumptions enough. Minä olen myöskin sitä mieltä, että parlamentti hyötyisi läheisemmästä yhteistyöstä IPUn kanssa. Teemme tätä kaupan suhteen. Voisimme tehdä paljon enemmän. Kiitos. Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, en tiedä teistä, mutta minun käsitykseni on, minun tuntemukseni on, että kaikille osallisille tämä aamupäivä tarjosi paljon tietoa ja paljon inspiroivaa keskustelua. Ensimmäisestä puheenvuorosta alkaen. Anteeksi? Voisitteko sulkea mikrofonin sieltä? Toisaalta analyysi, joka monilta osin inspiroi muita, toi uusia ajatuksia, toisaalta ehdotuksia. Ja minusta tuntuu, että toiset kirjoittivat heti muistiin nämä ehdotukset. Kaikki, mistä tämän aamupäivän aikana on keskusteltu, loi hyvän alustuksen johdannon tämän iltapäivän kokouksiin, jossa keskitytään näihin – tärkeisiin aiheisiin. Haluaisin kiittää tästä aamupäivästä ja vielä sanoa muutaman seikan. Jotkut niistä asioista, joista on tänään aamulla keskusteltu, joita on tällä toisiltamme vaadittu, ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät yksinomaan kansalliseen oikeuteen. Eli kotoa lähdettävä liikkeelle. Eli jos valitetaan vaikka Latvian päätöksistä, siitä miten euroliittymispäätökset on tehty, niin en voi mitenkään Euroopan unionin puolelta puuttua siihen, miten on päädytty eurojäsenyyteen pyrkimiseen yksittäisessä jäsenvaltiossa. Päätöksentekomenettelyt ovat yksittäisten jäsenvaltioiden perustuslaillisia kysymyksiä. Näitä ongelmia ei voida Euroopan unionin kautta ratkaista. Toiseksi, usein valittelemme neuvoston valtaa ja sitä, että heikennetään parlamenttien toimintamahdollisuuksia, mutta mitä tulee Euroopan lainsäädännön valvomiseen ja tässä yhteydessä hallitusten valvomiseen jäsenvaltiossa, niin tässä on kyse kansallisten parlamenttien valvontavelvollisuudesta eikä Euroopan parlamentin. Kansalliset parlamentit kantavat vastuun siitä, että valvovat omia hallituksiaan, jotka osallistuvat eurooppalaiseen lainsäädäntöön. On kyse sitten yhteisön oikeudesta – tai hallitusten välisestä yhteistyöstä. Euroopan parlamentti on yhteislainsäätäjä ja valvoo komission toimia. Euroopan parlamentti ei valvo eurooppalaista lainsäädäntöä kansallisten hallitusten päätösten kautta. Vielä toinen seikka. Jotkut puhuivat ohjausmekanismeista ja verotuskysymyksistä ja olette aivan oikeassa siinä, että verokysymykset ovat kansallista oikeutta. Meillä on paljon vaikeuksia luoda puitelainsäädäntöä verotuksen osalta tai päästä sulkemaan globaalisti veroparatiiseja. verotuskysymykset hoidetaan eurooppalaisemmaksi ja globaalimmaksi kansallisen lainsäädännön kautta. Minä olen aina sanonut, että hallitukset ovat vastuussa parlamenteille, eikä päinvastoin. Ja siksi minun on sanottava, Portugalista esitettiin, että Euroopan parlamentti kriisin hallinnassa ei ole vältellyt mitään virheitä yhteisymmärryspöytäkirjan yhteydessä. Me emme voineet tehdä virheitä, koska emme ole mukana. Kaiken kaikkiaan kriisin hallinnassa oli liian vähän eurooppalaisia mekanismeja kahdella tasolla. Meidän varmasti kaikkien tulee tästä nyt jotain oppia. Meillä oli suuri ongelma, koska euron käyttöönotosta lähtien yhteisen valuutan käyttöönotosta lähtien kaikki se, mikä liittyi yhteiseen valuuttaan Maastrichtin sopimuksen jälkeen, oli jätetty yhteisöllistämättä. Maastricht-vertrag bis zur dritten... Maastrichtin sopimuksessa sanotaan, että kolmanteen Euroopan unionin vaiheeseen mennessä poliittisen unionin ehdotan täytäntöönpantavaa. Tällä hetkellä kuitenkin koordinoidaan poliittisia välineitä, jotka liittyvät valuutan vakauttamiseen ainoastaan siksi, että kriisi on syntynyt 20 vuotta myöhemmin. Me valittelemme nyt sitä, että rahoitusmarkkinat dominoivat. Mutta ainoastaan kriisin takia onnistui se, että vuonna 2012 yhdessä luotiin yhteistä eurooppalaista pankkivalvontaa. Vuonna 2010 se vielä epäonnistui neuvostossa. Vuonna 2004 me, Euroopan parlamentti ja komissio vaadimme sitä, että voidaan valva tarkastella – jäsenvaltioiden tilastotietoja. Sekin kaatui ministerien kokouksessa vuonna 2010 vasta oli poliittista tahtoa yhdessä katsoa näitä tilastoja. Tämä päätös sai enemmistön taakse. Nyt keskustellaan pankkiunionista vastauksena kriisiksi, vaikka pankkiunioni on aivan loogista jatkumoa sille, että luotiin yhteinen valuutta. Olisi ollut jo silloin, kun se luotiin parikymmentä vuotta sitten. Tämän halusin sanoa. Kovasti nyt pyytäisin sitä, että poliittinen tahto, poliittinen valmius kääntyisi myös poliittisiksi teoiksi. Tämä olisi meille hyvä aihe julkisuudessa, myös hallitusten suuntaan, silloin kun se on välttämätöntä ei, vasta viittavalla 12, koska muuten menetämme myös uskottavuutta kansalaisten silmissä. Kansalaiset eivät muuten enää usko poliittiseen toimintaan. Ja kun jotkut ovat täällä keskustelleet, joku tänä aamuna sanoikin, että me haluamme pal- parlamentarismia – globaalin maailmaan ilman, että rajataan kansallisten parlamenttien toimintamahdollisuuksia. Eli globaalin kehityksen halutaan lisää parlamentarismia ilman, että puututaan kansalliseen suvereniteettiin. No, miten tämä onnistuu? Olisi minun kysymykseni. Kun ajatellaan nyt rajoitusmarkkinoita, rahaa, tekniikkaa, olemmeko todella suvereneja vielä? jos suvereniteettia ei jaeta, vaan pidetään siitä kiinni kansallisvaltion tasolla ja pahoitellaan sitä, ettei sitä voida käyttää, kun rahoitusmarkkinatekniikka, rahamarkkinat dominoivat meidän poliittista toimintaamme. Ei niinkään niin päin, että me itse olisimme tässä toimijoina. Mielestäni olisi parempi jakaa suvereniteettia Euroopassa ja globaalisti jotta suvereniteetista voidaan nauttia ilman, että se menetetään kokonaan ja ollaan riippuvaisia toisista. Tällaisen ajattelun kautta kansallinen, eurooppalainen, globaali, kun ajatellaan, miten tehtävät jaetaan. Yhteistyöstä näin pitäisi puhua, ei joko tai asetelmasta. Ei voida tehdä päätöksiä, joihin me emme pääse osallistumaan – mutta useita päätöksiä varmasti tehdään, jotka voidaan tehdä vain yhdessä, ei niin, että jokainen tekee päätökset vain omalta osaltaan. Minusta tämä on nyt tärkeä seikka. Tässä on ongelmia, kun ajatellaan kansalaisten luottamusta. Joskus puhutaan kansallisesta vastuusta ja silloin annetaan sellainen käsitys, että Eurooppa ei ole myös vastuussa. Joskus kun puhutaan eurooppalaisesta vastuusta, niin silloin annetaan kotona sellainen käsitys, että tätä asiaa ei voida enää käsitellä kansallisella tasolla. Ja sitten kun puhutaan globaalista hallinnasta, niin aivan liian usein poliitikotkin antavat sellaisen käsityksen, että nyt muut päättävät meistä ja me emme ole tässä päätöksenteossa mukana. Meidän täytyy luoda sellaisia järjestelmiä, joissa selkeästi käy ilmi, että päätöksiä ei voida tehdä ilman parlamenttien osallistumista. Tästä keskustelusta minä muistan pari asiaa. Miksi ei voida kaikissa globaaleissa kokouksissa, edust- missä on edustettuna kansalliset hallitukset, miksei voitaisi puhua huippukokousten aiheista edeltävällä viikolla kansallisissa parlamenteissa – ja koordinoida tätä työtä videokonferenssien kautta. Miksi emme voi vaatia, että kaikki maan edustus hallituksen kautta ja ajatellen parlamentteja, että parlamenttien edustajat voisivat olla mukana – valtuuskunnassa YK tai muualle. Eli mikä meitä estää nyt tekemästä tällaista yhteistyötä? Kuka tällaisen estää? Mikä estää sen, etteivätkö kansalliset parlamentit voisi kertoa ministerille, että kun maa X lähettää valtuuskunnan YK tai muualle, niin että sinne tulisi myös kansallisen parlamentin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja tai joku jäsen. Kukaistaa sen, että kyseinen ministeri tai pääministeri tulisi kansalliseen parlamenttiin keskustelemaan esityslistan aiheesta ja kokouksen jälkeen tulemaan vielä kertomaan tapahtumista ja kantamaan vastuunsa parlamentissa. Kuka estäisi sen, että kaikkialla missä yhdessä globaalisti toimimme, verkostuttaisiin hyvällä tehokkaalla tapaa ilman, että tarvitsee edes matkustaa niin, että koordinointitehtävä tulisi hoidettua. Esimerkiksi G20 osalta. G20 esityslista, valtioiden ja hallitusten päämiesten esityslista saadaan edellisen viikon aikana parlamenttien keskusteluun. Voitaisiin päättää yhteisestä päätöslauselmasta ja G20 maan parlamentin puhemies voisi sitten parlamenttien päätöslauselman esittää sinne kokoukseen. Tämä olisi nyt tämä ensimmäinen askel, mutta tätä kautta saataisiin julkisuutta ja julkisuuden kautta tietoisuutta – Monet näistä ehdotuksista, jotka ovat täällä tulleet esiin. No, Troika esimerkiksi lopuksi, se on hallitusten välinen väline, joka oli välttämätön, koska meillä ei välinettä ollut. Ainoa asia, mikä meillä oli, oli IMF, jos olisi mutta ainoastaan IMFn kautta olisi ollut vähemmän rahaa, lyhyemmät lainaajat ja lyhyemmät ohjelmat. Siksi IMF oli saatava muutettua eurooppalaisemmaksi, mutta meillä ei ollut siihen välineitä. Nyt toimimme sen puolesta, että kaikki välineet on saatava parlamentaarisesti legitimöityä jotta ohjelmia voidaan täytäntöönpanna. Tämä on meille tärkeä Euroopan parlamentille. Siksi puhutaan parlamentissa eurooppalaisesta valuuttaraastosta pidemmällä aikavälillä yhteisoikeuden kautta. Anders Ehkä muunlaisia tapahtumia ei olisi tapahtunut, mutta olisi ollut ainakin tietyt toimintasäännöt, valvontamahdollisuudet ja niin edelleen. Jotkut asiat syntyvät kriisien yhteydessä ja näistä asioista voidaan jotain oppia tulevaisuutta ajatellen. Ja ihan viimeisenä virkkeenä monet kriisivastausvaikutuksista – ovat sellaisia, joita ei voi toteuttaa ilman sopimusmuutoksia. Rohkenemmeko nyt tällaista toteuttaa? Tässä yhteydessä tarvitaan yksimielisiä päätöksiä. Olemmeko valmiita kääntymään kansalaisten suuntaan ja sanomaan, että tässä ovat meidät, meidän yhteiset ehdotuksemme parlamenteista, joilla vahvistetaan parlamenttia avoimuutta, demokraattista legitimiyttä – demokraattista valvontaa, toimintakykyä Euroopan unionissa, jolla on yhteinen valuutta. Vai onko tässä vastakkain nyt kansallinen suvereniteetti ja Euroopan toimintamahdollisuudet? Jos me emme nyt todella käänny kansalaisten puolen ja saa heitä mukaan, niin saadaan yhä heikommin demokraattisia enemmistöjä tämän hankkeen taakse, vaikka se olisi juuri välttämätöntä. Siksi tämä tämän päivän konferenssi on niin tärkeä. Jos me emme ole toimintakykyisiä parlamenttina, emme voi myöskään nauttia avoimuudesta ja silloin hallitukset toimivat ilman meitä. Jotenkinhan tässä on kuitenkin toimittava. Jos muita perustaa ei ole, niin hallitusten välisen yhteistyön tasolle luodaan yhä enemmän kerroksia. Tämä heikentää sekä kansallisia parlamentteja että Euroopan parlamenttia että kansalaisen kokonaan syrjään. Monet tämän päivän aiheista olivat siksi niin vaikuttavia. Minä ehdottaisin nyt, että todellakaan ei lakata järjestämästä näitä konferensseja, vaan otetaan kaikkia näitä aiheita käsittelyyn internetti ja demokratia. Tämä malli, josta on puhuttu, VTOn parlamentarisoiminen, voidaanko sitä ottaa esimerkkiä muihin yhteyksiin? Onko tämä malli, että IPU olisi jotenkin YK parlamentaarinen kokous tai kehiteltäisiinkö jollainen ehdotuksen mukaista parlamentaarista luottuvuutta YK. :han. Näitä kysymyksiä on konkreettisesti käsiteltävä näissä kokouksissa. Minä haluan esittää teille kiitokseni, koska mielestäni tämä oli todella hedelmällistä, innoistavaa keskustelua, jossa jokainen pääsi tekemään omia ehdotuksiaan. Nyt toivotan kaikille hyvää ruokahalua. Me lähdemme yhdessä lounaalle. Pyydän teitä seuraamaan meitä alakertaan nollakerrokseen.